Okay. Um, dear colleagues, ladies and gentlemen, dear colleagues, it's... Hyvät kollegat, hyvät ystävät, hyvät naiset ja herrat. Nyt on aika laittaa meidän kokouksemme. Kokouksemme on kolmessa osassa. Maanantaina 22. päivä helmikuuta ja tiistaina 23. päivä helmikuuta. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Jos ei ole kommentteja, esityslista voidaan hyväksyä ilman muutoksia. En näe puheenvuoropyyntöjä. Kohta kaksi. Puheenjohtajan ilmoitusasiat. Niitä ei ole tällä kertaa. Joten näin etenemme nopeasti ja helposti Kohta kolme. Pöytäkirjan hyväksyminen 30. päivä marraskuuta 2015-1. joulukuuta 2015. Jos kommentteja ei ole, pöytäkirjat on hyväksytty. Onko? Ai myöhemmin. Kiitos. Energian kuluttajien aseman vahvistaminen. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että mietintöluonnos ei tule edustaja Griffinin esittelemäksi tänään, vaan edustaja Moodin ja hetken kuluttua. Mietintö perustuu vuoden 2015 komission julkilausumaan, joka koskee energian kuluttajien aseman vahvistamista. Kuten näette, etenemme askel askeleelta kohti energiaunionia. Haluaisin muistuttaa, että tämä mietintö liittyy läheisesti edustaja Langenin mietintöön. Energiamarkkinoiden uusi rakenne kohti energiamarkkinoiden uutta rakennetta mietintö, josta keskustellaan noin kolmen varin kuluttua. Nämä molemmat mietinnät liittyvät kovasti toisiinsa. Toinen liittyy lähinnä sähkömarkkinoihin, ei niinkään kaasun. Mutta nyt edustaja Griffinin mietintöön, se on hänen mietintönsä edelleen, mutta pyytäisin kollega Moodia esittelemään tämän mietinnön. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, Chair. And, uh... Kiitos. Kiitos aloituskommenteista myöskin. Valitettavasti Teresa ei pääse paikalle tänään, mutta hän on pyytänyt minua esittelemään mietintöä, joka uutta diiliä energiankuluttajille. Energiaunionilta jossa pitäisi kansalaisten edut olla ytimessä. Ja minä uskon, että energiasiirtymän pitäisi johtaa demokraattisempaan energiajärjestelmään, joka hyödyttää koko yhteiskuntaa ja parantaa kansalaisten ja yhteisöjen osallistumista laajemmin. Komission työasiakirja energian kulutustrendeistä osoittaa, että, että kilpailua puuttuu ja luottamusta on vähän jäsenvaltioissa, mitä johtaa korkeisiin energian hintoihin. Esimerkiksi käyttäjien tutkimuksessa 31 prosenttia survin vastaajista sanoi, että heillä on ollut ongelmia viime vuosina energiayhtiössä kanssa. Voin puhua tästä vakaumuksen äänellä, koska yhdistyneen kuningaskunnan kilpailuviranomainen teki selvityksen Äh, energian tarjonnasta ja tulokset olivat hirvittävät. Kuluttajat maksoivat liikaa 1,2 miljardia puntaa vuodessa 2009-2013 välillä. Siinä alleviivattiin myös, että yli kaksi kolmasosaa kuluttajista on jäänyt jumiin kalliitteen epäasianmukaisten tariffien kanssa. Viime viikolla British Gas ilmoitti 31 prosentin ää, äh, voiton kasvuun kotitalouksen maakaasumyynnin voitoista, vaikka maakaasun hinta on tippunut pohjaan ja monet kotitaloudet ovat miettineet talven aikana lämmittääkö vaikka syödä. Tavattamme mietinnössä on kehittää toimivat kilpailutut energiamarkkinat, jotka hyödyntävät kuluttajia, demokratisoida energiajärjestelmää, auttaa kuluttajia omistamaan energiasiirtymistä, tuottamaan omaa energiaansa – toimimaan energiatehokkaasti ja kysynnän säätely, reaktio vastausta pitäisi säätellä paremmin, jotta kuluttaja markkinatkin toimisivat. Energiaköyhyyden puutteisiin pitäisi tarttua ja kaikkein äh, haavoittuvimmassa asemassa olevia täytyy suojata. Mietinnässä on pääkeinot saavuttaa nämä tavoitteet laskujen seurattavuuden ja selkeyden parantaminen, vertailusivustot, jotka olisivat paremmin toimivia, asianmukaisten tariffien tarjoaminen kuluttajille ja sosiaalisten tariffien säilyttäminen haavoittuvimmille ryhmille ja, ja maksut tai rangaistukset kun toimittajan vaihtamisesta pitäisi poistaa. Teresalle tämä viimeinen on erittäin tärkeää, että koska sopimuksen lopettamis ehdot ovat keinoja, joilla kuluttaja rangaistaan, ne ovat kilpailuvastaisia ja vaikeuttavat toimintajavaihtoehtoja. Me tarvitsemme tällaisia yhteisvaihtojärjestelmiä ja kampanjoita. Isojen kuluttajajoukkojen pitäisi olla mahdollisuus tehdä toimittajan vaihtoja, jotta kykenevät alentamaan kustannuksia ja oman energian tuotan. Kysynnän säätely ja älymittarit ovat tärkeitä. Nämä kansalaiset voivat täysin mitoin osallistua energiamuutokseen. Teräsellä on myöskin ratkaisevaa, että mm, mietinnässä esitellään kotitalouskuluttajia ja nyt on aika parlamentin keskittyä kansalaisten rooliin heidän osallistuessaan energiamuutokseen. Teresa halusi myöskin kiittää varjoesittelijöitä yhteistyöstä ja ottaa yhteistyötä tarkistuksen hyväksymisen jälkeen. Ja lopuksi halusin lisätä että EU-jäsenyyden kautta, ja minä olen samaa mieltä hänen kanssaan, me kykenemme poista energiaköyhyyden suojella kuluttaja kilpailuvastaista keinoilta ja parantaa heidän asemaansa kilpailua. Yksi me emme pysty siihen, me olemme voimakkaampia kuin 28 jäsenvaltioita puolustaa haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat suojelee kansalaisten oikeuksia ja käy e- epäreiluja keinoja vastaan. Kiitos. Tam. Kiitos oikein paljon teille, hyvä edustaja. Tässä esittelijämme puheenvuoro. Kiitokset siitä, että saimme tämän esityksen. Ja sitten lyhyesti varjoesittelijät tai poliittisten ryhmien edustajat. Edustaja Langen, EPP-ryhmän nimissä. Olkaa hyvä. Niin, kiitos paljon. Meidän varjoesittelijämme ei ole myöskään tänään vielä paikalla, joten olisi varmasti hyvä, jos aikatauluista voitaisiin sopia vähän paremmin. No tietyt syyt varmasti aina tällaiseen tilanteeseen johtavat. Sanon nyt sen, mitä kollega Kelli olisi aiheesta sanonut. Esitän siis hänen puheenvuoronsa. Tämä mietintö. Minä olen lukenut tämän ja yllättynyt siitä, miten voidaan demokraattisemmin käsitellä tätä aihetta ja miten brittiesimerkit voidaan ottaa kuluttajasuojan esimerkiksi kaiken kaikkiaan. Ja olen todennut, että paikoin on melko naivi käsitys tämän mietinnön pohjalta energiamarkkinoista. Tässä omat huomioni. Sitten kollegamme. Hänellä on keskeisesti kolme kysymystä. Tariffit, laskut, energia, köyhyys. Tariffeista ensin hän on tehnyt ehdotuksensa, että tarjat voivat tarjota vain tietyn määrän tariffeja, jotka ovat helposti vertailtavissa. Tämä rikkoo kilpailuoikeutta, sopimusoikeutta ja ristiriidassa sen kanssa, että kuluttajien pitäisi aktiivisesti voida osallistua markkinoihin. Jos aktiivisesti osallistuu, on myös tietty oma vastuu siitä, miten markkinoille osallistuu. Kuluttajat tarvitsevat laajan valinnan mahdollisuuden, mahdollisuuden muuttaa, vaihtaa sopimuksia tai palvelun tarjoajaa. Kuluttajilla on erilaisia toiveita ja ajatuksia. me Emme voi määrätä, mitä tariffeja heille sopii tarjota. Tariffeista tämän verran kellin suulla. Sitten laskuista. Hän on edustaja Griffinin kanssa samaa mieltä siitä, että avoimuutta laskujen osalta tulisi parantaa. Mutta ei pitäisi kuitenkaan kuormittaa ylimääräisellä tiedolla, kun laskun pitäisi olla selkeää luettavissa. Aikaisemmin Helmut Schmidt, liittokanslerimme, jo 25 vuotta sitten sanoi, että hän ei pysty omaan sähkö laskuaan lukemaan. Eli jos siihen laitetaan liikaa tietoa, se ei ole yksinkertainen eikä vertailtavissa, eikä vertailu eri tariffien välillä, ei siellä pitäisi voida tarjota tietoa siitä, miten vertaillaan hintoja. Pohtisin vähän näitä foorumeita, joissa vertaillaan hintoja. Onkohan siellä aina objektiiviset tiedot tarjolla? Tärkeää olisi se, että jokaisella kuluttajalla on mahdollisuus melko yksinkertaisesti vaihtaa sopimusta, jos haluaa toisen palvelun tarjoajan. Nämä uudet foorumit voivat tarjota lisää avoimuutta, mutta oma vastuu jää jäljelle. Sitten energiaköyhyysaihe. Energiaköyhyys on mahdollisesti vakava ongelma. Puheenjohtaja keskeyttää. Meillä on vähän aikaa, sanoo puheenjohtaja. Niin EUn tasolla ei voida tähän puuttua. Tämä on jäsenvaltioiden toimivaltaa, siksi edustaja Kellille ei sovi se, että luodaan näitä energiaköyhyysindikaattoreita eu tasolla. Hyvät käytänteet voivat olla esimerkkeinä, mutta energiaköyhyysongelmia ei pidä pyrkiä ratkomaan juuri sähkölaskun kautta. Tässä kommentit, kiitos. Kiitos paljon siitä, että esittelitte edustaja Kellin kannat. Ja nyt ESR-ryhmän nimissä edustaja Koksin paikalla. Teillä on puheenvuoro. Adam, the floor is yours. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Toivottavasti voin puhua tässä samasta puolesta, niin ei nyt korvaa edustaja Foxia, mutta puhun om itse nimissä. Okay. No hienoa, paljon paremmin tämä menee näin. I will continue in Dutch. Kiitos, jatkan hollanniksi. Ähm, tässä, äh, tässä raporttiir... Hyvä esittelijä tai esittelijän edustaja, hyvät kollegat. Kiitos, että tämä mietintö esiteltiin tänään. Tämä liittyy tärkeisiin kysymyksiin, jotka on jo mainittu ja jotka liittyvät energiamarkkinoihin nykyoloissaan. Onneksi esittelijä esittelee selkeästi ongelmat esimerkiksi hinnat, vähittäishinnat, energiamarkkinoita estetään vielä liikaa ja sitten on suojeltava kuluttajia ja niin edelleen. Valitettavasti haluaisin todeta, että esittelijä ei aina onnistu esittelemään oikeita ratkaisuja. Mietinnössä on kokonainen lista sääntöjä ja velvoitteita energiayrityksille. Ja kuluttaja nähdään tässä passiivisena tahona, jota pitää auttaa kaikin keinoin. Tässä oli arvioidaan kyllä eurooppalaista kuluttajaa. Ennen kaikkea energian tuottajille tässä annetaan valtavasti ylimääräistä taakkaa, mikä ei ole sopivaa. Lisäksi voidaan todeta, että mietinnössä puhutaan kuluttajista Ilmeisesti tässä tarkoitan vain perheitä, vaikka kyse on myös yrityksistä. Olen tehnyt tarkistuksia tämän suuntaisesti. Kyllä yritykset pitää ottaa tässä samalla tapaa huomioon, kun on kyse yrityksistä, jotka huolehtivat meidän perheidemme työpaikoista ja ovat hyvin riippuvaisia energiamarkkinoista myös. Eli toivoisin, että yritykset otettaisiin täysin myös mukaan. Kiitos much. Kiitos oikein paljon. Ja Alderyhmän nimissä. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hyvästä työstä Mä mietin osalta ja hyvästä yhteistyöstä tähän asti. Kaikkien ryhmien välillä on selvää, että energiasektori on käymässä läpi toista siirtymää ja meidän pitää varmistaa, että kuluttajat ovat tämän muutoksen, muutosten ytimessä. Sen takia uusi sopimus kuluttajille on tarpeen, jotta voidaan lisätä heidän voiminnuttamista ja hyviä mahdollisuuksia aktiiviselle osallistumiselle, niin kuin puhujat aikaisemmin korostivat, he ovat siis investoijia ja sidosryhmä tässä, kuten Griffin osoitti, avoimuuden ja tiedon puute, joka liittyy muussa kustannuksiin edelleenkin, vaikeuttaa voimakkaasti meitä kuluttajia aktiivisesti pohtimaista energiakäyttöämme ja tekemästä muutoksia käyttäytymisemme. Jos halutaan aktiivisesti sitouttaa kuluttajat ja auttaa heitä vähentämään kulutustaan ja kulujaan, niin ensinnäkin tarvitaan todella reaaliaikaista tietoa ja dataa. Näin ollen pitää varmistaa että ICTn nopea kehitys, erityisesti älymittareiden käyttö saadaan kaikki jäsenvaltioihin nopeasti. Olemme samaa mieltä Etelän kanssa siitä, että me pitää saavuttaa parempi tasapaino tukkumarkkinoiden ja elementtimarkkinoiden välillä. Sähköhinnat Euroopassa laskevat viime vuosien aikana erityisesti, mutta tämä ei heijastu kuluttajien laskuihin, kun toisaalta verot sun muut maksut nousevat lopuksi olen sitä mieltä, että jos haluamme onnistua energian siirtymässä ja luoda hajotetummat ja joustavat energiamarkkinat, niin on tärkeää lisätä paikallis- ja aluetason toimijoiden roolia, kuten kaupungit ja kunnat. Nehän ovat lähin yhteys kansalaisiin ja voivat näin ollen luoda yhteyden energian ja kulttuurin Kiitoksia. Toivottavasti saamme erilaisista yhteistyötä jatkossakin. Uh, thank you very much, madam. Kiitos oikein paljon. Mr. Maragall. Sí, gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ennen kuin mennään pitemmälle, sanoisin Rauva Griffinille ja Rauva Moodille hänen sijastaan. Hän esitteli Griffinin mielipiteet oikein hyvin. Me pidämme rakennetta tervetulleen ja meidän mielipiteemme vaihdot ovat tuottaneet hyviä muutoksia. Me haluamme myönteisiä vaikutuksia niin energiamarkkinoiden toimintaan. Me haluamme keskitystä mallista hajautettuun malliin. Mallista, jossa saastutetaan fossiilisilla polttoaineilla malliin, jossa käytetään uusiutuvia lähes loputtomasti käytettäviä resursseja. Ja me haluamme, että toimittajia on paljon. Tällä hetkellä ne ei ole. Usein monessa maassa pieni kourallinen suuria tuottajia toimivat, hallitsevat energian tarjontaa ja ne ovat myöskin pyörittämässä siirtoverkkoja. Mitä meiltä puuttuu, että meillä olisi runsaasti pieniä toimittajia. Tämä puute johtaa vaikeuksia markkinoille. Kuluttajan täytyy myöskin saada oikeaa informaatiota, että pitää voimaannuttaa päätöksenteossa. Markkinoilla voisi tehdä päätöksiä periaatteessa koko ajan, riippumatta siitä, riippuen siitä, mitä on tarjolla. Yksityisiä markkinoita pidetään tehokkaampana ratkaisuna, mutta jos ei tuota kilpailua ei ole, ja näin, sitä ei ole monissa Euroopan maassa, niin silloin sellaiset tehot, joilla on oma lehmä ojassa, vääristävät markkinoita. Me emme halua, että oligopolistit puolustavat Me ryhmän meidän ryhmämme SD-ryhmän kanssa varmasti samaa mieltä, että muutkin ryhmät ovat samaa mieltä, että me haluamme kilpailut mutta me haluamme liberaalit ja konservatiivit ottavat kannan, jossa he aidosti kannattavat avoimia demokraattisia markkinoita, jotka ovat myös energiatehokkaat. Yhdessä Arvo Griffithin kanssa ja kaikki teidän muiden kanssa me pyrimme yhdessä työstämään mietintöä. Ja jos komissio seuraa mietintöämme, saamme paremmat tuloksessa ja toimintamahdollisuudet kasvavat. Kiitos paljon. Kueryhmän nimissä. Kari Benito Siluaga. Olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensin kiittää esittelijää halukkuudestaan ottaa mukaan ehdotukset, jotka on tehty alusta asti. Esimerkiksi se, että energia siirtymä tarvitsee hautetompaa mallia, joka perustuu uusiutuviin. Tämä nähdään korossa kaksi. Ja on nähty se, että on hylätty lainsäädännöllisiä toimia tai veroja, jos ne eivät ole tarpeen tälle siirtymälle tai käänteelle. Viittaan kohtaan 12. Olemme kiitos siitä, että tämä mietintö menee oikeaan suuntaan. Kuitenkin osa ratkaisusta perustuvat siihen, että luodaan liberaalimpi malli, jossa on enemmän joustoa ja muutoksia toimittajissa, mutta kun on ollut monopolioita ja oligopolioita, niin mielestäni avain on, että kansalaiset saavat taas vallan demokratisoimalla koko kenttää, muun muassa uusiutuvien avulla. Ja valtionkin pitää tunnustaa tämä, mitä tulee energiaköyhyyteen. Uskomme, että EU:ssa voidaan tehdä monia asioita mietinnössä. Meidän pitää puhua tarkemmista toimista, sillä tämä on hyvin kiireinen asia. Meillä on Ekon valiokunnalta tulossa mietintö, joka sanoo, että energiaköyhyys tällä hetkellä vaikuttaa 50 miljoonaan ihmiseen. Luvut ovat meistä liian korkeat, joten nyt ne pitäisi kieltää palveluita keltään johtuen taloudellisista olosuhteista. Meidän vuoksi, että ei pitäisi olla sallittua leikata ihmisten sähköt poikki, koska ovat köyhiä, ja pitäisi laatia sosiaalisia tariffeja alhaisen tulon henkilöille. Yhtiöt voisivat kattaa nämä kulut kyllä muusta toiminnastaan. Uskomme, että hyvinvointi ja kunnon asuminen on taattu 25 mukaan satellun ihmisoikeuksien yhdysmaailmasta julistusta, joten tällaisissa tapauksissa pitäisi ryhtyä toimiin. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Seuraava puhuja. Edustaja Tamburana. Edelleen. Presidente, innanzitutto ringrazio fortemente. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kollega Griffinia, Hän on tehnyt oikein hyvää työtä. Ja me olemme suurilta osin samaa mieltä. Haluaisin erityisesti kiittää häntä siitä, että hän on ajatellut pitkällä aikavälillä asioita. Jos emme ajattele asioita pitkällä aikavälillä, emme voi tehdä työtä niiden eteen, jotka ovat meidät tänne valinneet. Yhteistyössä voimme varmasti vahvistaa joitain ulottuvuuksia, jotka ovat meille erityisen tärkeitä. Ensinnäkin olemme samaa mieltä siitä, että meidän pitää voida tämän uudistuksen tai energiakäänteen osalta puhua samantapaisesti kaikkien kuluttajista. Meillä pitää olla riittävä mahdollisuus jakaa tietoa ja suojella kansalaisia kuluttajia, jotta kuluttajat voivat itse päättää, haluavatko osallistua energiamarkkinoihin tehokkaasti vaiko eivät. Ei saisi syrjää ketään taloudellisista tai sosiaalista syistä tai tietokoneen lukutaidon pohjalla. Tarvitsemme tietoisuuden lisäämiseen pyrkiviä ohjelmia. Ja sitten on yksi tekijä, jota ei riittävästi vielä otettu huomioon. Se on se, millä voidaan tukea kansalaisia muuttamaan käytöstään. Euroopan komission pitäisi arvioida tätä tulevissa ehdotuksissaan, jotka liittyvät energiamarkkinoihin. Totta kai olemme samaa mieltä siitä, että tarvitsemme lisää selvyyttä, että laskujen pitää olla selkeitä, tarvitsemme EUn tasolla standardoituja lomakkeita. Tähän on hankala päästä Italiassa ja varmasti myös muualla. Kansalaisille pitää antaa mahdollisuus hintojen vertailuun eurooppaisten suuntaviivojen mukaisesti. Ja lopuksi haluaisin viitata tuohon keskeisen energiaköyhyyskysymykseen. Tiedämme, että 50 miljoonaa ihmistä Euroopan unionissa kärsii energiaköyhyydestä. Valitettavasti tuo luku on kasvamaan päin. Eurooppalaisia kansalaisia ei voida tällä tapaa jättää syrjään. Heidän on voitava saada riittävästi energiaa. Ainakin tietty minimimäärä on ihmisoikeus, kun puhutaan omasta tuottamuksesta, jauttamisesta ja energian tärkeydestä. Tätä voidaan verrata kyllä esimerkiksi veden saannin turvaamiseen. Energia pitäisi nähdä eurooppalaisena yhteisenä hyödykkeenä. Kiitos seuraan edustaja Kappel. Kiitos puheenjohtaja. Mietintö tulee oikeana aikana, kun energialla muuttuu, asiat muuttuvat, kuluttajat otetaan yhä voimakkaammin mukaan ja kuluttajilla on mahdollisuus vaikuttaa energia käyttöön. Itse voivat käyttää uutta teknologiaa, vaihtaa palvelun tarjoajaa ja niin edelleen. Ja on hyvä, että kuluttaja on näin keskiössä. Kuitenkin meidän kannaltamme olisi hyvä vetää toisenlaiset johtopäätökset kuin mitä tässä mietinnössä on tehty, koska kaikilla kuluttajilla ei ole samoja toiveita. Kaikkia ei ole integroitu markkinoita samalla tapaa ja tärkeää on se, että annetaan oikeat kannustimet ja viestit kuluttajille, jotta luodaan vähittäismarkkinat, joilla kuluttajat ovat moottorina. Ja se on mahdollista, kun avataan markkinoita mahdollisimman pitkälle. Siksi haluaisin ottaa esiin muutaman seikan, jotka liittyvät tähän mietintöön. Tuottajat, kyse on ainoastaan tuottajien osallistumista. Kaikkien pitäisi voida reilusti toimia. Myös energiapaketti kaikissa jäsenvaltioissa täytäntöönpano ei ole samantyyppistä kuin yhdistyneessä kuningaskunnassa sähköalalla – tilanne on muissa. Usein on kyse siitä, miten paljon kilpailua markkinoilla. Sähkön laskut. Laskut ovat monimutkaisia, se on tänään jo kuuluja, ja jossain maissa on ylisäädelty, mutta me haluaisimme lisää avoimuutta, mutta järkevää avoimuutta. Vertailu muiden palvelujen tarjoajien kanssa ei ole järkevää sähkön laskussa, eikä myöskään standardoidut hinnat. Me vastustamme sitä, että pitäisi automaattisesti sietää kuluttaja edullisemman tariffin varaan. Kuluttajan pitäisi itse selvittää tässä eikä olla koko ajan holhottamana. Energiaköyhyys, tämä on ainoastaan tarjoajien, vaan kaikkien toimijoiden vastuualaa. Me emme halua epäsuoraa subventointia, haluaisimme nähdä progressiivisempia mahdollisuuksia, ei lisää veroja maksuja, vaan muita toimia, esimerkiksi rakenne rakennusalaan pitää puuttua. Sosiaaliset hinnat ei EUn tasolle, vaan kansallisvaltion tasolle. Tämä ei kuulu mitenkään sähkölaskuun. Meillä on tarkistukset tehtynä näistä kysymyksistä. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Tässä olivat varjoesittelijöiden puheenvuorot poliittisten ryhmien nimissä. Nyt muut puhujat, kollegat, parlamentin jäsenet Stenica, olkaa hyvä. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kollegamme Teresa Griffinia tästä mietinnöstä. Toivotan hänelle kaikkia hyvää. Toivottavasti hän tervehtyykin pian. Tämä on aihe, joka on hyvin tärkeä, sillä kuten useat kollegat mainitsivat, kilpailukyky ja se tosiasia, että kuluttajan pitäisi maksaa oikea hinta, on suuri huolenaihe. Ja miten kuluttaja voi maksaa korkeampia hintoja, jos kaikissa maissa on sama ongelma. Nämä monopolit energiamarkkinoilla. Joten muutoksia voidaan toki tehdä nopeasti muilla aloilla, mutta tässä ollaan riippuvaisia niistä kaapeleista, jotka on kaivettu Euroopan. Monopolit ovat määritelleet nämä laskujen hinnat. Ja ne ovat tulleet sietämättömän korkeiksi ja yhä useammin kuluttajien pitää maksaa kohtuuttomia hintoja. Tarvitaan kunnon kilpailua, tarvitaan sääntelyä, joka sallii sen, että toimittajat voivat käyttää verkostoja, jakeluverkostoja siten, että lasku perustuu todellisiin reaalihintoihin. Tämä tulee energiaköyhyyteen. Tämä on ajankohtainen aihe johtuen siitä, että on kilpailun puutetta. Meillä on 50 miljoonaa ihmistä, joka kärsii energiaköyhyydestä. Heille olisi luksusta saada energiaa senpä takia Minun pidän myönteisenä poliittisten ryhmien kantaa ja käydä hyvää keskustelua. Kiitos. Mr. Blanco Lopez. Kiitos, edustaja Blanco Lopez. <clears throat> Muchas gracias. Paljon kiitoksia. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää erinomaisesta työstä. Nyt puhumme puhtaasta, kestävästä, saavutettavasta energiasta. Ympäristönäkin täytyy olla hyvässä kunnossa jotta kuluttajat voivat tuottaa ja varastoida omaa energiaa. Mä, omassa maassani on estetty myös aurinkoenergian tallennuksesta. Pariisin tavoitteita ei saavuta, jollevat kansalaiset toimi aktiivisesti energiamarkkinoilta. Meidän täytyy saada seurattavammat markkinat ja äh, kuluttajilla pitäisi olla kaikki mahdollisuudet vertailla hintoja ja vaihtaa helposti toimittaja ja myöskin säätämään kulutusaikatauluja saavuttaaksemme aidosti energiaunionin. Meidän täytyy keskittyä kansalaisten kohtaamiin välttämättömyyksiä, josta heidät markkinoiden ytimeen. Meillä ei ole toimivia markkinoita, jossa miljoona ihmisiä, joilla ei ole varaa energialaskuunsa. Meidän täytyy saada loppuenergia köyhyydelle. Se on meillä perustavoite. Kiitos, edustaja Schapauser. Oui, je sais pas. Arvon kollegat, en tiedä elämmekö samassa maailmassa, mutta näin nyt on joskus Euroopan parlamentissa haluan kuitenkin korostaa tässä mietinnössä tätä myönteistä puolta, jossa puhutaan energiatehokkuudesta mutta en puhuta sen rahoituksesta kuitenkaan. Tämä energiatehokkuus näin ollen on ikään kuin joulupukki toivelistalla. Haluaisin puhua teille faktoista. Mikä on kaiken keskittynein markkina No se on Ranskan markkina. Meillä on monopoli. Jos ajatellaan sähköalaa globaalisti, mikä on halvin hinta sähkön osalta? Ranskan hinta. No pyydän nyt, lopettakaa se, että puhutte yleisestä kilpailusta, kun on monopoleja, luonnollisia sellaisia, ja jos halutaan strategia pitkällä aikavälillä, niin markkina on täysin kyvytön järjestämään tätä pitkällä aikavälillä. Teidän markkinanne ja teidän yleinen kilpailutuksenne johtaa niukkuuteen, ja nyt haluatte vielä lisää kilpailua poistaaksenne nämä toimet, mutta tehdään ihan päälailla. Olkaa nyt vähän kompetentteja. Yrittäkää puhua asioista ja tietää, mistä puhutte. Thank you very much, uh, Mr. Kiitos oikein paljon, edustaja Sanonata. Grazie, Presidente. Il testo che ci ha... Kiitos puheenjohtaja. Kollega Griffinin teksti on monelta osin hyvä. Mitäismarkkinoille tarvitaan avoimuutta, jota on kipeästi kaivattu tähän mennessä. Näille markkinoille on luotava hyvät perustat. Kolmas paketti, demokratian lisääntyminen ja kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen, köyhdenvastainen taistelu, nämä ovat kaikkia tärkeitä tavoitteita, jotka ovat siellä ehdotuksessa mukana. Selkeästi, kun vähittäismarkkinoista puhutaan, ei voida jättää huomiota tukkumarkkinoiden trendejä koko sähköalan tilanne, joka on kilpailukykyisempi ehkä tukkumarkkinoilla. Juuri vähittäismarkkinoiden tasolla pitää olla kilpailukykyisempiä ja tätä hän esittelijä on ajanut työssään takaa. Ja sitä pidän hyvänä. Erityisesti kun puhutaan kolmannen paketin loppuun saattamisesta. Uskoakseni kohdassa kuusi, kun puhutaan hinnoista, tariffeista, avoimista ratkaisuista. Tässä on keskeisimmät tekijät, joita tarvitsemme uskoakseni toimijoiden puolelta on tässä vastalauseita, mutta meidän on otettava huomioon, että tässä on meidän tämän päivän vaatimuksemme. Tulevaisuudessa meillä on yhtenäinen standardoitu lasku sähkön, kaasun tai uusiutuvien energialähteiden osalta. Tämä on tarpeen tulevaisuudessa, joten miksi ei voida nyt saada samaa jakelun osalta. Koska tämähän on ihan keskiössä, kun ajatellaan kuluttajien suhdetta. Jos katsotaan laskuja tällä, tänä päivänä, niin tässä tarvittaisiin todella lisää avoimuutta kaikkien eduksi. Kiitos seuraava puhujan edustaja Roila. Niin kiitos. Tärkeintä mietinnössä on se, että tässä selvitellään ongelma, mutta ratkaisujen osalta toisin kuin jotkut kollegat, olen sitä mieltä, että mietinnön ratkaisut eivät ole oikeita. Esimerkiksi standardoidut tariffitarjonnat, niiden vertaileminen pidemmälle kuin mitä nykyään on säädelty. Emme me tällaista tarvitse anteeksi, vain kyllä kai ihmiset sentään pystyvät itse tekemään päätöksiä, jos heillä on riittävä tieto. Sitä voitaisiin tukea, mutta ei sitä, että liikaa pistetään esimerkiksi laskuun asiaa. Mielestäni ei ole myöskään parasta, että EUn rahastosta rahoitetaan tätä palveluntarjoajan tai toimittajan vaihtamista. Ei ole järkevää. Ja energiaköyhyys. Totta kai. Onkaan siellä 50 miljoonaa, en tiedä. Mutta varmasti energiaköyhyyttä on, mutta Tilanteet vaihtelevat kovasti jäsenvaltioiden kesken, eivät kaikki ole samanlaisia. Tilanteet vaihtelevat. Ja olettaisin, että suuri vastuu sille, että sähkön hinta on niin korkealla, on meidän poliittisissa päätöksissämme. Nyt valitellaan sitä, että sähkö kallistui jatkuvasti. Päätetään sellaista toimista, jotka kallistavat sähköä entisestään. Eihän se silloin mikään ihme ole, että hinta on korkea jos ajatellaan, että tulevaisuudessa pitäisi toimia tällaisten sääntöjen mukaan. Mielestäni tässä olisi muita parempia mahdollisuuksia vaikuttaa hintojen muodostamiseen. Lisäksi olen sitä mieltä, että kilpailusäännöt ovat tässä jo suureksi avuksi omasta maasta, niin voin raportoida, että kilpailua on niin kovasti nyt markkinoille, että ei enää tarvitse pohtia toimittajan vaihtamista ja se, että ajatellaan, että suuret energiayritykset valtavat kaiken, on ihan vanha ajatus. Kiitos edustaja Kallas. Thank you. Kiitos. Yksi kommentti vain. Tämän asian jossain oli esittelijän kanssa samaa mieltä tämän älyteknologiasta. Minusta ne eivät ole niin negatiivisia. Ne voivat voimannuttaa kuluttajia tekemään äh, älykkäitä päätöksiä, mikä ottaa markkinoita toimimaan, mikä sitten pudottaa hintoja. Siksi uskon, että älyteknologia voi olla positiivista. Very much. Kiitos oikein paljon. Komission nimissä. Johtaja, teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Kiitos kovasti puheenjohtaja Arvon valiokunnan jäsenet. Kuuntelin puheenvuorojanne ja keskustelua täällä tänään. Ja panen merkille tyytyväisenä, että lähes kaikki olemme samaa mieltä yhdestä perusperiaatteesta ja haluan käyttää sanoja, jotka edustaja Moody lausui. Se, mitä tarvitsemme ja mistä me samaa mieltä, on hyvin toimiva ja kilpailukykyinen markkina, joka palvelee kuluttajien tarkoituksia. Se on ohjaava periaatteemme. Ja edustaja Van Bassois Kyllä, kuluttajan määritelmä pitää olla laaja. Sen kuuluvat kotitaloudet, keski- ja pk-yritykset ja teolliset kuluttajat, eli kaikki mahdolliset kuluttajat. Mutta jos tämä nyt on ohjelma periaatteemme tänään, niin mitä tämä tuo kuluttajille markkinoilla on hyvin vähän, ja senpä vuoksi meidän pitää kysyä että miten voimme parantaa kuluttajien tilannetta energiajärjestelmässämme. Ja tästä on kyse ja tarvitsemme konkreettisia oikeuksia. Ja edustaja Magal, kyllä, tarvitaan realistista lähestymistapaa eikä teoreettista. Pitkälti näin on tällä hetkellä. Mitä tarkoitan? Tällä hetkellä meillä on tämä switchin, tämä siirtymä muuten, kuten mietinnössä sanottiin, tämä vaihtaminen joskus liittyy sakkoihin, se liittyy sakko, sakot ja nämä sakot, ne pitää poistua. Pitää olla vapaasti mahdollista vaihtaa yhdestä toimittajasta toiseen. Sitten kollektiivinen vaihtaminen on myös asia, joka on osoitettu tietyissä hankkeissa, että se on hyvin voimakas väline, sillä kollektiivisesti enemmän valtaa kuin yksilönä. Markkinoiden voimaa kuluttajilla voidaan lisätä suhteessa toimittajiin tällä tavalla. Dynaaminen hinnoittelu tai laskutus yhdessä sen kanssa, mitä juuri kolme edustaja Kallakselta. Älyteknologiat ovat myös tärkeä asia mutta niitä ei pidä pakottaa kuluttajalle, vaan kuluttajalle pitää jättää valinnanvara, haluaako hän käyttää standardilaskutusta vai dynaamista laskutusta, oli kumpi vain, niin se on kuluttajan valinta. Sitten laskut itse, avoimuus kyllä, ja voin luvata teille, että teemme ehdotuksia, ehdotuksen, että laskun ensimmäinen sivu, sen pitää näyttää samanlaista kaikissa jäsenmaissa, sisältää ainoastaan relevantti tietokuluttajalle, eikä kaikkia näitä pikku seikkoja, joista kukaan ei halua oikeasti tietää. Sitten hintojen vertailumekanismit, kyllä, hyvin tärkeä väline, ja tässä tarvitaan sertifioitu väline. Meillä on paljon välineitä jo, mutta joskus ne eivät ole luotettavia, ja meidän pitää varmistaa, että ne ovat tyydyttäviä. Blanco Lopes, kyllä. Tämä on myös yksi elementti. Nämä kuluttajatuottajat ovat jäämässä tässä hieman yksin Heillä ole oikeudellista kehystä, jossa he voivat operoida, ja meidän pitää antaa heille tämä oikeudellinen varmuus, mitä he voivat tehdä ja miten pitkälle he voivat käyttää jakeluverkkoja esimerkiksi. Sitten tariffit. Tässä mietintö mainitsee standardoidut tariffit ja tässä sanoisin, että olen pitänyt samaa mieltä kuin edustaja Langen halmaksellakin standardit tariffit, jos on toimiva vaihtojärjestelmä, dynaaminen hinnoittelu, niin silloin nämä kaksi välinettä ovat paljon parempia kuin standardisointi, kuin mitä kilpailu tekisi. Sitten kysyntä, tarjonta, no tästä puhun lyhyesti. Älymittarit, ne liittyvät myös uusiin teknologioihin. Meillä voi olla dynaamista hinnoittelua vain, jos meillä on älymittarit. Lisäksi haluan vielä korostaa sitä, mitä edustaja Niner sanoi paikalliset toimijat ja toimet alue- ja paikallistasolla voi olla sähkö, osuuskuntia, ne ovat hyviä hankkeita. Ilmassa edustaja kävin siellä itse puheenjohtaja viime vuonna kaksi mielenkiintoista hanketta aluetasolla. Se, mitä voidaan tehdä, on, että liittämällä yhteen oikeanlaiset toimijat yhteen, niin kaikki ne ovat maailmat uusiutuvia, niin se on hyvä asia, jota voidaan tehdä. Ja lopuksi energiaköyhyys. Ja haluaisin käsitellä myös heikommassa asemassa olevia kuluttajia. Ne ovat kaksi eri asiaa, mutta näihin pitää puuttua molempiin. Olen samaa mieltä niiden edustajien kanssa, jotka puhuvat sen puolesta, ettei luoda rahastoa EUn tasolla. Tämä on jäsenvaltioiden tehtävä, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö EU-taso voisi tehdä mitään. Mielestäni meidän pitää järjestäytyä ja pitkälti olemmekin tehneet, niin voimme tarkastella ja keskustella parhaista käytänteistä, auttaa jäsenvaltioita, jotka ei, joilla ei ole vielä järjestelmiä käytössä, niin tähän voidaan puuttua. Ja tulin juuri Sofiasta, ja Bulgaria esimerkiksi siellä komissio on kehittelemässä sitä, että liberalisoidaan sähkömarkkinoita, ja aloitimme puuttumalla energiaköyhyyteen, ja järjestelmällä voitaisiin puuttua heikkoihin kuluttajiin, olemme hyvin lähellä nyt ratkaisua olemme ottaneet hyviä parhaita käytänteitä muista jäsenvaltioista, käyttäneet sitä Bulgariassa ja tulette näkemään toukokuussa esittelemme järjestelmän, joka on minusta paras, joten tämä on mahdollista, jos vaihdetaan tietoa, voidaan avustaa toisiamme, ja tässä ehkä voimme instrumentalisoida valiokuntia käymään tätä keskustelua, mutta sääntelyn näkökulmasta EU-tasolla sanoisin, että no, siinä mentäisi liian pitkälle. Tämä on todellakin toimivaltuus, joka kuuluu jäsenvaltioille. Kiitos paljon. Ja nyt edustaja Moody, haluaisitteko esittää loppupuheenvuoron? Kiitos. Kiitän kollegoita ja komissioita reaktioista. Selvästi ollaan samaa mieltä, että energiaköyhyyteen pitää tarttua – on taattava se, että kuluttajat saavat hyvän diilin. Konsensusta näyttää olevan myös siitä, että saavutettava informaatiota ja seurattava informaatiota tarjotaan, jos me haluamme parantaa kilpailua. Se, että teknisiä ratkaisuja tarvitaan. Olen eri mieltä Ravakallaksen kanssa vähän eri mieltä, emme hylkää teknologian mahdollisuuksia tässä mietinnössä. Ja että ratkaisuun kuuluu paikallisten tarjontatoimien elvyttäminen, oman tuotannon kan, kannustaminen ja varastointi. Tiedän, että Teresa tulee olemaan tämän aamun kommenteista kiinnostunut ja jatkaa läheistä yhteistyötä varjoistelijoiden kanssa tarkistusten parissa. Kiitos. Madame. Kiitos oikein paljon. Ja kaikkea hyvää edustaja Griffinille. Hyvät ystävät, määräaika tarkistusten jättämiselle tähän mietintöön 25. helmikuuta kello 12, puolilta päivin siis. 25. päivä helmikuuta. Tarkistusten jättämisen määräaika. Tarkistusten jättämisen määräaika siis. Point number five. Two. Kohta viisi. Kohti energiamarkkinoiden uutta rakennetta. Keskustelemme mietintöluonnoksen pohjalta. Valiokunta-aloitteinen mietintö. Me keskustelemme edustaja Langelin mietinnöstä sen jälkeen, kun saatiin komission tiedonanto uusista energiamarkkinarakenteista heinäkuussa 2015. Edustaja Langenin mietintö luo alustavan ITRE-valiokunnan kannan ja parlamentin kannan ennen kuin komissio tekee lainsäädäntöehdotuksensa energiamarkkinoiden uudesta rakenteesta ennen vuoden loppua. Joten komission tiedonannon jälkeen ja ennen lainsäädäntöehdotusta. Kysymykset, joista keskustelemme, liittyvät esimerkiksi energian huoltovarmuuteen, aserin rooli, energian tukeminen tai tämä backup-mekanismi, joka on uusiutuvien energialähteiden osalta niin tärkeä. Ja myös kaasun saannin turvaaminen on hyvin tärkeää. Etevaliokunta järjestää julkisen kuulemisen energiamarkkinoiden uudesta rakenteesta ensi kuussa maaliskuun 7. päivä. Hyvin tärkeä asia. Alle kuukauden kuluttua tapaamme julkisessa kuulemistilaisuudessa, jonka aiheena on energiamarkkinoiden uusi rakenne. Kuten huomaatte, mietinnön otsikko on melko yleinen kohti energiamarkkinoiden uutta rakennetta, mutta lähinnä kyse on sähkömarkkinoista. Kansannin turvaminen on mukana samoin kuin varajärjestelmien backup-järjestelmän mukana olla. Voisinko pyytää nyt esittelijää, edustaja ja esittelemään tämän mietinnön ja hänen kantansa. Olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Kiitos paljon puheenjohtaja. Te mainitsittekin jo tärkeimmät seikat. Kuuleminen 7. päivä maaliskuuta ja sen jälkeen lainsäädäntöehdotus vuoden loppupuolella. Merkittävä aihe energiamarkkinoiden uusi rakenneehdotuksessa – tässä oli kuuleminen mukana ja 27. päivä tammikuuta lähtien tämä mietintö on kaikkien käytössä, kaikilla kielillä se on ja voin lähteä siitä, että kaikki ovat tämän tarkkaan lukeneet. Kolme komission seikka haluaisin ottaa esiin EUn laajuiset markkinat ja selkeä hinnanmuodostus Toinen on eurooppalainen lähestymistapa huoltovarmuuden osalta, se tulisi luoda. Ja kolmanneksi alueellisen yhteistyön vahvistaminen energiapolitiikassa, erityisesti kun investoidaan uusiin laitoksiin, edistetään ja edistetään uusiutuvia energialähteitä. Kolme tavoitetta tässä valossa olen esitellyt mietintöluonnokseni ja mainitsisin tässä yhteydessä muutaman seikan lyhyesti. Ensinnäkin komission ehdotus vaihtelevista hinnoista. Nämä hinnat ovat selkeä viesti kuluttajille ja muille toimijoille. Tämä on ihan totta, jos luovutaan kokonaan säädellyistä hinnoista, mutta tässä on kyllä ristiriitaa tämän hintaviestin välillä pitkäaikaisiin investointeihin, ja ehkä komissio voisi selvittää tätä ristiriitaa. Huoltovarmuus, toinen aihe. Tänä päivänä tämä liittyy yksittäisten jäsenvaltioiden energiayhdistelmään. Komissio haluaa uuden eurooppalaisen ulottuvuuden ilman, että sotketaan jäsenvaltioiden toimivaltaa. Tämä liittyy monia myönteisiä seikkoja, joihin olen yksityiskohtaisemmin ottanut kantaa. Ja sitten kolmanneksi pyritään tehostamaan – alueellista yhteistyötä. Tästä on jo monia esimerkkejä hyvästä yhteistyöstä, mutta poliittisesti on vielä päätettävä, mennäänkö askel pidemmälle, jotta TSOiden yhteistyötä voidaan institutionalisoida edelleen. Tässä, tähän liittyy sekä myönteisiä että kielteisiä esimerkkejä. Yksi aihe on kapasiteettimarkkinat, jotka on otettu käyttöön jo useammassa jäsenvaltiossa – markkinamekanismit eivät ilmeisesti riittävästi toimi, kun uudistetaan energiamarkkinoita kohti uudistuvia energiamarkkinoita. Kilpailukyky on otettava huomioon. Kilpailukyky ja myöskin kilpailupolitiikan säännöt. Valtion toimien kautta on vältettävä vääristyminen ja noudatettava – EUn kilpailupolitiikkaa. Sitä on täytäntöön pantava samoin tavoin kaikissa jäsenvaltioissa. Sitten verkkojen laajentaminen ja sähkön siirtomahdollisuudet tärkeä ennaltaehto energian sisämarkkinoiden toiminnan osalta. Suuria puutteita on edelleen 10 prosenttia kapasiteetista on haluttu verkostoon. Komissio esittää tämä 15 prosenttia, sitten pullonkauloista on päästävä joissain jäsenvaltioissa eroon. Ja sitten nämä hinta-alueet, jos ajatellaan sitä, että sähköä on niukalti tietyiltä alu- tietyillä alueilla, tämän pitäisi sitä heijastella. Minkälaisia tulevaisuuden näkymiä komissio tässä näkee? Uusiutuvat energiat, muutamia esimerkkejä esimerkiksi omasta maastani, että jatkuvasti tuetaan kiiteiden hintojen kautta ei ole enää tätä päivää, eikä vastaa nyt tavoitteita, että saadaan takuuhinnat vaikka 20 vuodelle. Uusiutuva energia vaatii tukea, jonka on noudatettava markkinoita ja sitä, mitä on sovittu uusiutuvien energioiden tulevaisuudesta. Ja sitten verkon siirtoverkon osalta. Tämä eriyttäminen oli edellisessä paketissa jo, ja nyt esimerkiksi jakeluverkon eriyttäminen myöskin pienempien määrien osalta mielestäni väärin, kun on nähty, miten tämä voi toimia, ja myöskin kuluttajien tietojen jakaminen on tärkeä kysymys. Ja viimeinen huomio tässä luonnoksessa, kuten aina luonnoksissa, on tietyt rajoitukset sisällön ja myöskin tekstin määrän osalta. Siksi kaikkea en ole saanut tämän tekstin mukaan ja olisin iloinen, jos kollegat voisivat huomioissaan tämän ottaa huomioon. Kiitos oikein paljon. Kiitos varjoesittelijät, ei yli kahta minuuttia näin pyydän. Kaksi minuuttia. Gorgin. Kolme minuuttia puheenjohtaja. Ei kun 28 minuuttia ennen niin kuin komission jäsen on täällä. Grazie, president. Kiitos puheenjohtaja. luonnos. Antaa meille lähtökohdan. Siinä on kohtia, joita täytyy käsitellä vielä pitempään. Ja nopeasti luokittelusta sanoisin, että saamamme luokittelu ei perustu ilmasto- ja energia-agendan yhdistymiseen. Vaikka näillä on yhteisiä tavoitteita, niin monissa ratkaisuissa kohdissa painotetaan kansallisia toimintaoikeuksia, jos me haluamme hyödyntää energiainfrastruktuuria kokonaisuudessaan. Meidän täytyy löytää oikea energia miksi. Totta kai jokaisen jäsenvaltion täytyy löytää oma energiamiksinsä, mutta meidän täytyy myöskin eh, noudattaa ilmastoagendaa. Jos me suunnittelemme energiamarkkinoita uudelleen, niin erityisesti se merkitsee uusiutuvan energian mukaan ottamista. Langetekstissä sanotaan, että meidän pitäisi päästä 30 prosenttiin, mutta miten? Jos uusiutuva energian tuki keskeytetään 12 kohtaa 19, meidän täytyy muistaa riski ja sitten toimijoiden kompensaatiotoimet, jos budjetti ei ole tässä painossa mitä tässä nyt kohtaan kolme. Ja, ja kohdassa 20 sanotaan, että feed-in syöttövaihtoehdot minimoidaan. Ja tässä ei tarvita myöskään energian ää, varastointiin. Ilman näitä tekijöitä emme pääse 30 prosenttiin, se on selvää. Jos meillä on tasapainoinen energiasiirtymä Euroopassa – meidän täytyy antaa EUlle päätämiä asema ja kunnittaa lähes lähestysperiaatteita. Mutta erityisesti meidän täytyy löytää yhteinen lähestymistapa. Tämä pätee erityisesti markkinoiden suunnitteluun. Langissa painetaan paljon kansallisia strategioita ja siinä mennään väärään suuntaan mielestäni. Siinä tarvitaan valta-oikeuksien keskeisille formeille, sen sijaan, että EUlla olisi päätösvalta. Ja sitten nämä ammattitason kuluttajat prosumers. pohjoittaja, emme voi väittää, etteikö heitä olisi olemassa. He ovat tärkeä resurssi eh, Kiitos. Oikein pääskään. Mm, Kiitos, puhun lyhyesti. Kiitos puheenjohtaja. Vain pari sanaa haluaisin korostaa kolme asiaa tästä mietinnöstä. Se vaikuttaa tasapainoiselta mietinnöltä ja sitä kannattaa myös tukea, mikä on hyvin tärkeää. Ja suhtaudumiseen myönteisesti ensinnäkin jäsenvaltioiden oikeus päättää itse omasta energiayhdistelmästään. Esittelijä sanoi, että hän pohti EU-tason mekanismia tulevaisuuden varalta. No seuraava idea, josta juuri kuulimme, ovat uusiutuvat ja niiden tekeminen markkinaorientoituneeksi kyllä, tämä pitäisi tapahtua. Ja kolmas tärkeä elementti on alueellinen ulottuvuus energiamarkkinoilla. Jos meillä on yhtäläiset toimintaedellytykset, eli samat säännöt kaikille myös ne säännöt, jotka nähdään kolmannessa energiapaketissa, pitää ottaa huomioon. Mutta minulla on myös kolme kriittistä huomautusta. Yksi liittyy siihen, että tässä ei nähdä mikä rooli on pitkän aikavälin sopimuksilla. Sitä ei nähdä mietinnössä toinen kriittinen huomautus liittyy negatiiviseen lähtemistapaan, jos ajatellaan energiamarkkinoita, jotka ovat tärkeää energia- ja toimituspalvelukanalle. Kolmas yleinen huomautus tästä mietinnöstä puuttuu se, että erotetaan Länsi-Euroopan ja Keski- ja Itä-Euroopan väliltä. Ja pitäisi arvioida, mikä on nämä uudistusten kulut, jos siis uudistetaan sähkömarkkinoita Keski- ja Itä-Euroopassa. Me olemme hyvin erityistilanteessa. Kiitos. Mr. Kiitos oikein paljon lyhyestä puheenvuorosta. Alden puhe seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän kollegalta anteeksi, joka ei päässyt paikalle Prahasta. Tenikka Pohjainen puolesta ensiksi kiittää sen esittelijä työstä. Muistetaan, että Euroopan sähkömarkkinoiden luominen on tärkeää toimintavarmuuden vuoksi ja, jotta emme olisi riippuvaisia kolmannen maiden tuonneista, että alentaisimme hintoja sekä kuluttajille että yrityksille. Seuraava markkinat- ja kehitysvaiheen eurooppalaisen markkinoiden luomiselle ratkaiseva teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi ja ilmastonmuutostavoitteiden saavuttamiseksi on ratkaiseva, että meillä on vakaa ennustettava säätelyympäristö, joka kunnioittaa teknologisen neutraaliuden että Niitä kunnianhimoja, kunnianhimoja myös kasavoita, jos ei päästä kauppajärjestelmään uudestaan. Me haluamme, että investoidaan parhaaseen teknologiaan silloin täytyy palkita parhaista saavutuksista. Olemme ottaneet tärkeitä askeleita eteenpäin, mutta meidän täytyy vielä määritellä, millä tasolla yhteistyötä tehdään. Kansalliset ja alueelliset Politiikat eivät saa äh, haitata naapurivaltioiden alueiden tilannetta. Meidän täytyy miettiä kapasiteettimarkkinoita viime kädessä. Ja Langen ehdotus, että ennen kuin me saamme hintoja, jotka heijastavat tarjonnan oikeastaan meillä pitäisi olla demoprojekteja, sillä useammat sidosryhmät haluavat tulla huomioon otetuksi, mutta minusta meillä ei ole Euroopan markkinoilla uskottavia esimerkkejä. Eh, Kiitos paljon. Edustaja Turmes, vihreä ryhmä. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin painottaa sitä, että monet asiat tässä mietinnössä saavat tukea meiltä ensinnäkin suhteellisen skeptinen ja kriittinen lähestymistapa kansallisiin kapasiteettimaksuin. Tämä todella tekisi tyhjäksi Euroopan sisämarkkinat. Usein tässä jäädään kansallisten oligopolojen tiukan lobbauksen jalkoihin, eikä muita käsin kosketeltavia syitä oikein ole alueellisesta yhteistyöstä. Sanoitte edustaja Langen, että puolatte alueellista yhteistyötä, mutta sitten sanoitte, että periaatteessa emme tarvitse eurooppalaista hallintaa tähän. Sano Naton ja luultavasti komission kanssa olisin sitä mieltä, että ne päätökset, joita on tehty kaasumarkkinoiden osalta, osoittavat, mihin suuntaan pitäisi mennä sähkömarkkinoiden osalta myös. Eli jos halutaan saada taloudellista hyötyä aikaiseksi alueellisesta yhteistyötä, tarvitaan tiettyä hallintoa. Ja ainakin minä pitäisin parempana, kunnianhimoisempaa puhetta juuri tässä kohdin. Ja sitten sellaisia asioita, joita ei riittävästi otettu huomioon. ETS sanoitte, että vahvistaminen olisi paikalla, mutta et ehdottanut mitään konkreettisemmin. Eli mitä konkreettisesti ajattelitte että voitaisiin tehdä ETSn vahvistamiseksi. Ja sitten vastaukset kysyntään. Se on luultavasti edullisin tapa saada joustoa myös alueellisilla markkinoilla. Ja lopulta hiukan ideologiaa, joka vastustaa uusiutuvia energialähteitä siellä. Ja tasapainoisuuden nimissä olisi hyvä päästä tästä kannasta eroon. Ja tunnustaa se, että niin kauan kuin markkinat epäonnistuvat energiamarkkinoilla esimerkiksi hiilen osalta tarvitaan pitkän välin investointisuunnitelmia uusiutuvien. Kiitos edustaja Ernst Kue. Kiitos. Ensinnäkin pidän myönteisenä sitä, että muutamat seikat ainakin julkisesti sanotaan uusiutuvien lisääminen, verkoston laajentaminen, alueellinen yhteistyö. Hyvä niin, mutta ajetaanko tätä läpi? Se ei ehkä oikein onnistu. Sitten kohta 26, energiayhdistelmä, koko tuo ydinvoimakysymys ja niin edelleen. Pidän tätä vääränä. Mielestäni tällaisia asioita tänne ei tarvitse enää kirjata. Todella vastustaisin. Aivan oikein on kritisoida tuota kapasiteettimekanismia. Kuulemisen yhteydessä varmasti tästä puhutaan samoin kuin hintasignaaleista. Haluaisin sanoa, että selkeästi vastustamme kansallisia kapasiteettimekanismeja esimerkiksi siksi, että ei ole kunnollista mallia, joka toimisi niin, että tämä olisi tehokas. Ja tämä muuttaisi markkinajärjestelmää, joka meillä on nyt käytössä hyvin perinpohjaisesti. Tämä ei ole mitenkään välttämätöntä eikä auttaisi meitä luomaan eurooppalaisia sisämarkkinoita. Lisäksi olemme sitä mieltä, että poliittisten vaikutusten arviointi pitäisi ensin tehdä. Ja ehkä pitäisi tiukemmin vastustaa tai osoittaa varaumat juuri tätä sekä vastaan. Kiitos. Kiitos, kollega Tamburano. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos edustaja Langen esittelijän työstä. Sitten tässä on ollut positiivisia elementtejä, erityisesti arvostamme näitä kapasiteettimekanismin kantoja, aikaisemmat puhujat ovat sanoneet, että no, energiamarkkinoiden uudistus, se pitää olla avainväline nopeuttamaan hiilestä lopumista, ja sen avulla pitää saavuttaa Euroopan ilmastotavoitteet. Muun muassa haluaisin kuitenkin keskittyä muutaman asian, josta on keskusteltukin. Uusiutuvat, niiden pitää olla keskiössä. Ne tulevat auttamaan siinä, että tasapainotetaan tilannetta. Toivon, että voimme toimia kunnianhimoisemmin ja tunnustaa näiden kuluttajatuottajien positiivinen rooli. Meidän pitää saada eniten irti markkinamekanismista niin paljon kuin mahdollista. Mutta tässä on kyse muustakin kuin vain hintojen muodostamisesta tarvitaan yksityiskohtaista tietoa kaikille toimijoille, mutta samalla tarvitaan välinettä, joka toimii ja kaikkien sidosryhmien osallistumista. Hinnat vähän vaihtelevat, kyllä, mutta meidän pitää olla osallistavia, joten ei voida sallia sitä, että jotkut toimijat joutuvat markkinoiden ulkopuolelle. Meidän pitää kiinnittää huomiota kaikkein heikommassa asemassa oleviin ihmisiin. Aikaisemmin mainittiin nämä 50 miljoonaa energiaa köyhää, 10 prosenttia väestöstämme on tämä luku. Jos emme ota tätä huomioon, niin minkälaisia energiamarkkinoita sitten tässä saadaan luomassa Eurooppaan? Joten tarvitaan kunnon rahoitusvälineitä, jotta voidaan näiden kuluttajatuotteiden osuutta lisätä. Julkisilla investoinnilla on se etu, että ne voivat puuttua pitkän aikavälin tavoitteisiin 20-30 vuotta ja se helpottaa markkinoiden parantamista. Sitten eh, nämä tukikysymykset. Jos katsotaan mekanismeja, jotka on mainittu, tietyt toimijat eh, ovat saaneet avustuksia toisten kustannuksella, joten tarvitaan kompensaatiojärjestelmä, joka varmistaa yhtäläiset toimintaedellytykset kaikille. Jos puhutaan vapaista markkinoista, niin se pitää olla vapaat kaikille. Danke, Herr Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää. Todella loistava mietintö luonnos. Se osoittaa, mikä on välttämätöntä uusilla energiamarkkinoilla. Puhun niistä toimista, jotka ovat tarpeen, jotta voimme kääntää katseen tulevaisuuteen. Kuitenkin muutama peruskysymys, jotka on minulle tärkeä. Saksan Itävallan hinta-alue, se on ylläpidettävä se on itävaltalaisille tärkeä asia, ettei synny lisäkustannuksia itävaltalaisille. Sitten yhteiset sähkö- ja kaasumarkkinat vaativat yhteistä säätelyä, säännöistä, laskuista ja niin edelleen. Näin sanotaan. Se on välttämätöntä, jos halutaan, ettei ainoastaan integroida tukkumarkkinoita, vaan myös muutkin pienemmät markkinat. Huoltovarmuuden on oltava hyvin tärkeää myös uusiutuvien energialähteiden osalta on huolehdittava toimivista markkinoista. Me vaadimme markkinapohjaista toimintaa, kun puhutaan sähkön jakeluverkostoista on otettava huomioon pullonkaulat ja niin edelleen. Me haluaisimme kapasiteettitukea tukea ylikansallisille laitoksille ja myöskin määriteltävä uudet toimijat ja ottaa huomioon kilpailukykysäännöt, kun ajatellaan perinteisiäkin laitoksia. Järjestelmällinen lähestymistapa, joka huolehtii siitä, että kustannukset otetaan huomioon tasaus maksuissa. Me haluamme selkeät oikeudelliset puutteet ja huoltovarmuuden kaikilla aloilla, avoimuutta näille markkinoille erityisesti kilpailuttamisen kautta. Ja haluamme myös selkeät puitteet, jotta voidaan huolehtia rajat ylittävien energiamarkkinoiden syntymisestä. Pullonkauloista päästäisiin eroon avoimuuden kautta kilpailuttamisen vaikuttamisen foorumeiden kautta ja haluaisimme myöskin sitä, että voidaan avata markkinat uusuutaville energiamarkkinoille, että voidaan puhua uudenlaisesta, uusenlaisista markkinoista. Puheenjohtaja keskeyttää. Uusia mahdollisuuksia pitää käyttää ja tässä pitäisi huolehtia siitä, että sääntely myös mahdollistaa tämän. Kiitos, kiitos oikein paljon. Kiitos teille kaikille. Now we go to other speakers. One minute. Sitten muut puhujat. Minuutti vain, koska meillä on pitkä puhujaluettelo. Pahoittelen, mutta vain minuutti jokaista puhujaa kohden. Marko lopessa on ensimmäinen puhuja. Muchas gracias. La unión de la energía. Kiitos. Energia on ja perusto sellaisen sähkömarkkinoiden luomisen, jossa on eurooppalaiset liittyvä. Ja tämä on tärkeää, että uusiutuvan energian käyttämisen kannalta ja kaikkien energiamuotojen käyttämiselle, jotka voivat taata kohtuulliset energiahinnat. Meidän täytyy vahvistaa yhteyksiä markkinoille. Meidän täytyy erityisesti kiinnittää huomiota tähän kapasiteettimekanismiin. Meillä on pohjimmainen ongelma markkinoilla ja se on integraation puute, joka merkitsee, että tarjonta ei ole aina taattua. Uusi käsite pyrkii parantamaan keskenäisiä yhteyksiä. Kapasiteettimekanismin kautta pyritään saamaan uudistettua energiaan, tuotantoa, uusiutuvaa energiaa, älykästä energian tuottoa ja kansalaisten oma tuotantoa mukaan. Me pyrimme sitten ketä suuta ulos. Kiitos. Meillä on tästä tuntia aikaa keskustella komission ja sen hänetten kanssa talvipaketti, joten kaikki kysymykset voidaan esittää komission jäsenille myös. Ja sitten meillä on kuulemistilaisuuskin 17. päivä maaliskuuta. Kuulemistilaisuus samasta aiheesta. Edustaja Rybih on seuraava puhuja. Niin kiitos puheenjohtaja. Minulle olisi tärkeää, että energia virtaa pohjoisesta etelään, erityisesti Saksassa – idästä länteen energia kulkee ohi, olisi pohdittava sitä, miten alueellistaminen, hinta-alueet voidaan luoda sillä tavalla uudella tapaa, ettei pysähdytä kansallisille rajoille. 15 prosenttia tavoitteena on oikein sopiva, mutta kunnollista suunnittelua tähän tarvitaan. Kysymys kuuluu myös kansallisista kapasiteettimarkkinoista. Me emme sitä haluamme, haluamme eurooppalaiset kapasiteettimarkkinat, kunnolliset kilpailuttamiset ja ne yritykset, jotka menevät pörssiin, ottakaa vastuun varsinaisesta työstään. Tarkoitus ei ole luoda spekuloinnin uusia kohteita. Bulgariassa esimerkiksi pitäisi ottaa huomioon se, että tuotannon kustannukset on voitava kattaa eikä myydä mitään alle markkinahintojen. Kiitos. Kiitos kollegat. Edustaja Sorinja. Eh, koordinaatio, monitorisaatio ja e Kiitos puheenjohtaja. Koordinointi ja integrointi ovat avainasemassa energian sisämarkkinoilla siitä syystä. Sääntelyn rooli on tärkeä ja esittelijä hän laati mietinnön, joka ei ole tarpeeksi kunnianhimoinen tältä osin. Siinä korostetaan vain, mikä rooli Aserilla on sääntelyviranomaisena, mutta olen samaa mieltä edustaja Tyrmesin kanssa – pitää noudattaa tai pitää kunnioittaa jäsenvaltioiden äh, itsenäisyyttä, mutta tarvitaan eurooppalainen aspekti tälle energiapolitiikalle sen myötä. Uusituvat saadaan paremmin mukaan markkinoille ja voidaan integroida aurinkovoima muun muassa myös, mutta tässä pitää mennä pidemmälle tässä mietinnössä, joten teen tämän suuntaisia ehdotuksia. Haluaisin korostaa lopuksi, miten tärkeä rooli on näille yhteenliitennöillä, yhteenliitennöillä, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä energiamarkkinoille. Kiitos. Next speaker. Kiitos, edustaja Nibler on seuraava puhuja. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvät kollegat ihan lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että kollega Langenin mietintöluonnos on oikein hyvä. Siinä on oikeat kysymykset, oikeat aiheet otettiin esiin. Poliittinen arviointi myös meni oikeaan suuntaan. Minua ei haittaa ollenkaan tuo kohta 26, kohta 26, jossa todetaan eurooppalaisten energiamarkkinoiden tarve, mutta kuitenkin otetaan huomioon kansallinen valinnan mahdollisuus on aivan oikein. Emme voi jättää huomiota tätä kysymystä. Sopimuksessa on omat määräyksensä, jotka on hyväksyttävä. Ja kapasiteettimarkkinoista ihan totta – haluamme eurooppalaiset kapasiteettimarkkinat, mutta tiukoin säännöin edellytyksin, jotka Langenin mietinnössä on selkeästi esitetty siirtymäkäyden aikana, on ehkä ymmärrettävä hyväksyä tiettyä asioita komission, on hyvin täsmällisesti tätä asiaa tutkittava. Kolmas aihe, uusiutuvan energian integroiminen mukaan. Tukisin tässäkin edustaja Langenia. Tällainen integraatio on tärkeä. Otettava huomioon markkinasignaalit. Kiitos, edustaja Sopausar. Le, rapport est, est très... Mm, Mietintö erittäin keskustelun, erittäin konsensushenkinen. Minulla on muutama kysymys herra Langenille. Ensimmäiseksi kohdassa ei sano, että kansalliset kapasiteettimarkkinat tekevät energiamarkkinoiden toteuttamisen hankalammaksi ja vastustavat energiapolitiikkaa. että olisi pikemminkin samaa mieltä? Eikö siitä hankkaa ketjua varten tarvita kansallista kapasiteettia? Miten ne haluatte luoda toimitusketjun ja sitten painosta kansalliseen kapasiteettiin? Toiseksi vastusta, että kiinteitä hintoja ja äh, sa- saatavuuden prioriteetin poistamista. No niin, mutta Ranskan avustamme me kykenemme toimittamaan teille energiaa ja hetkeen kykenemme toimittamaan meidän energiaa ja täydettävyys on hyvä, mutta tarvitaan saman autkaan säätelypuitteet, eikä sillä ole ristiriitasta se kanssa, tätä haluatte, samaan aikaan haluatte kohdassa viisi voimakkaita kannustamia. Mutta kannattaa säätöjä markkinoita vai vapautettuja markkinoita, ja teillä ei ole valintaa. Meidän täytyy pysyä säädellyssä markkinoissa. Kiva Kiitos. Luvallanne lisäisin esittelijää Kaksi lyhyttä seikkaa Painattaakseni sitä, että ei koordinoitu lähestymistapa on estettävä. Se on hyvin tärkeää. Ja toiseksi energiariippuvuus ulkoista toimittajista lisääntyy, kun käytellään uusia kaasulaitoksia, jotka ovat tarpeen uusiutuvien varajärjestelmänä. Tiedämme tämän, se on otettava huomioon. Ja komission kehotettava tutkimuksen luomiseen. Ehkä Euroopan parlamentin tutkimusyksikkö voisi myös analysoida uutta kustannustehokasta sähkömarkkinoiden syntymistä ajatellen kuluttajahintoja ja hiilivuodon estämiseksi. Näin ihan lyhyesti. Nyt Johtaja, teillä on puheenvuoro komissiosta. Kiitos puheenjohtaja, pahoittelut, että se oli taas minä, mutta huomaatte mitä kaikkea tässä nyt lautasellani on. Tässä nyt puhutaan turkku, tukkumarkkinoista ja te puheenjohtaja sitten alustuksessa tehdä yhteyden tukku ja väittäismyyntimarkkinoiden välillä, josta puhuimme juuri Griffin mietinnössä. Haluaisin sitä korostaa tässä, sillä keskusteluissa kuulimme kuluttajien roolista ynnä muuta. Tämä kaikki yhteydessä toisiinsa, pitää muistaa, vaikkakin päätitte oikeinkin laatia kaksi mietintöä tästä. Nyt tässä, kun puhutaan tukkomarkkinoista, niin mikä tässä on, tässä on kyseessä? No toistan, tässä on konsensus valiokunnan ja komission välillä. Mitä tarvitaan ovat avoimet ja integroidut markkinat, jotka tuovat turvaa, kohtuuhintaista, kestävää energiaa kuluttajille ja se ilmastotavoitteet huomioon ottaen. Näiden kaikkien pitää olla käsi kädessä. Toistan, että yleinen tavoite taitaa olla kaikissa, kaikilla sama. Korostaisin muutama asia, joista on keskusteltu täällä, jotka menevät saman suhteen kuin keskustelua käytiin sähkö, sähkötukkumarkkinoiden rakenteen osalta. Tässä ensinnäkin haluaisin mainita hinnoittelujärjestelmän Langenin mietinnössä saamme tuen tälle hinnoittelumallillemme. Ja Langenin mietintö pyytää meitä käyttämään testivaihetta. Tämä on melko vaikea, sanoisin. Ei voida tehdä tällaista hanketta tällä alalla, mutta olen samaa mieltä tästä huolenaiheesta tältä osin, joten meidän pitäisi ainakin ennakoida jonkinlaista uudelleen tarkastelua tässä jokin ajan kuluttua, jotta saadaan kokemuksia. Ja yleisesti ottaen, kun luin tämän mietinnön, niin haluaisin ottaa esille, mitä edustaja Nibler sanoi. Tämä on siis mietintö, joka käsittelee oikeita kysymyksiä, pitkälti antaa hyviä vastauksia ja ainakin tarpeeksi ajattelemisen aihetta. Kun puheenjohtaja keskustelitte tai otatte kysymyksen näistä porsareista, mikä liittyy tämä hinnoittelukysymykseen. No, tämä on hyvin tärkeä aihe ja komissio tulee katsomaan sitä tarkasti ja jopa pidemmälle, kun jos ajatellaan vain tätä nykyongelmaa, jos ajatellaan siis Itävallassa ja Saksassa oleva ongelma ja näin tässä pääpuoleni niin komission jäsen Arjaskan jätte on tullut pitää puhua hyvin lyhyesti, joten käyn läpi näitä tärkeimpiä asioita taisi olla myös keskustelua. Siitä ei oltu yksimielisyyttä, mikä on tämä alueen yhteistyö ja sen rooli. Tässä Langen mietintöä ei puhu niin paljon alueellisesta yhteistyöstä, mitä tarvitaan, jotta nämä TSO saadaan yhteen toimijakseen. Uskoakseni edustaja Tyrmes ja Sorinjo puhuivat äh, Aserin voimistamisesta kyllä on samaa mieltä. Alueellinen yhteistyö on avainasemassa ja jos sitä halutaan, niin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tuoda yhteen nämä TSO siirtoverkon haltijat lähemmäksi. Sitten toinen asia, joka meistä on otettu hyvin esille tässä mietinnössä nämä, kap- nämä kapasiteettimekanismit, ja olen hyvin tyytyväinen myös siihen, että saamme tuen edustaja Tyrmesiltä ja Tamborannolta tältä osin. Me emme vastusta kapasiteettimekanismia sinänsä, mutta ensin pitää osoittaa, että on tarvetta tälle kapasiteetille ja sen vuoksi tarvitaan alueellista arviointia, joka osoittaa selvästi, että kapasiteetti alueella ei kannustanut jäsenvaltiossa tilanne on tämä, sille ehkä naapurissa on tarpeeksi ja ylikapasiteettia, ja sitä voidaan sitten käyttää sille, missä tarvissa. Ja kun sitten ajatellaan kapasiteettimekanismien rakennetta, se mitä pitää välttää, ja selvästikin se on myös tässä mietinnössä esillä, eli sen pitää välttää kaikki markkinahäiriöt. Sitten lopuksi, koska tämä tuli esille, haluan sanoa siitäkin jotain. Markkinarakenteen lisäksi meillä tulee myös toimitusvarmuussääntelyä se liittyy tähän riski, riskeihin valmistautumiseen. Siinä heistelen hieman sitä, mistä juuri puhuttiin, ja komissaari Arjaskani, niin että tulee puhumaan teille tästä lisää kaasusta siis. Haluamme pohtia sitä myös kaasuasioissa ja korostaa ja osoittaa, että toimitusvarmuus, siihen voidaan puuttua myös aluetasolla käyttäen kaikkia välineitä, jotka komission sen Arjaskani niin tulee esittelemään nyt yksityiskohtaisemmin. Kiitos oikein paljon tämän tervetulleeksi komission jäsenen kanssa, mutta sitä ennen haluaisin kuitenkin antaa esittelijä Langenille loppupuheenvuoron. Niin, ensin sydämelliset kiitokset kaikille kollegoille, erityisesti varjoesittelijöille. Jotkut ovat lähettäneet ajatuksiaan jo ennalta minulle ja sitten haluaisin viitata pariin seikkaan, kun meillä on kuuleminen – Öserin rooli, toisin kuin mitä sanottiin, olen jopa maininnut esimerkkejä rajat ylittävä päätöksenteko, jos kansalliset viranomaiset eivät pääse sopimukseen. Olen puhunut myöskin siitä, mikä tuki annetaan kansalliselle lupamenettelylle, eli toimivallan lisäämisestä on puhuttu ihan konkreettisesti. Ja toinen asia on se, että totta kai tuen komission uusiutuvien energioiden integroimista voitetta aivan täysin. Siksi se ajatus, että tukia puretaan, ei kohdistu ainoastaan uusiutuviin, vaan ydinvoimaan myös, kun katson, että EUn komissio kilpailukomissaari Almunian kautta kaiken kaikkiaan puhuu sadasta miljardista – eurosta. Vähimmäisintä takuu Isossa Britanniassa ydinvoimalan osalta, jos tämä ei ole kilpailun vääristymää, niin meillä on vielä paljon tekemistä ennen kuin päästään eroon vääristymiä synnyttävistä tukiaisista. Kiitos oikein paljon ja toivon, että kaikki osallistuvat kuulemistilaisuuteen. Kiitos. Kiitos. Kiitos oikein paljon teille esittelijä, kiitos kaikille varjoesittelijöille ja kaikille kollegoille, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Määräaikatarkistusten jättämiselle 25. päivä helmikuuta työpäivän päätteeksi. Se taitaa olla puolilta öinänäkin omassa tapauksessani. Kello 11.59 illalla, 23.59. Kiitos oikein paljon komission jäsen, hienoa, että olette jälleen täällä kanssamme. Jäsenelty vuoropuhelu Euroopan parlamentin ja komission välillä. Tällä kertaa kaasupaketin esittely. Miguel Escanete, ilmastotoimista ja energia-asioista vastaava komission jäsen. Kuten luultavasti muistatte, hyvät jäsenet, 16. päivä helmikuuta 2016 komissio hyväksyi niin kutsutun kaasupaketin, jossa on kaksi lainsäädäntöehdotusta, toimitusvarmuus ja sopimukset jäsenvaltioiden kolmasien maiden välillä energian alalla. Ja kaksi ei-lainsäädäntöehdotusta, lämmitys, viilentäminen ja LNG. Eli neljä ehdotusta, hyvin tärkeitä meidän energiaunionimme kannalta ja yleisesti energiamarkkinoiden kannalta. Tuvalanne, komission jäsen. Pyytäisin teitä nyt esittelemään teidän Euroopan komission kannan. Honorable members. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat edustajat, hyvät naiset ja herrat. Kiitos kutsusta. Aion puhua valiokunnallenne toimitusvarmuuspaketista, kun tuli tänne vuosi sitten. Esittelin teille energiaunionin Silloin lupasin, että palaan tekemään tämän aina, kun teemme ehdotuksia. Totta kai haluan täyttää sanani aikatauluni niin on melko täynnä. Uskon, että varmastikin näemme useasti sillä välin. Esittelen teille tämän tärkeän toimitusvarmuuspaketin. Ennen kuin puhun yksityiskohdista enemmän, haluan puuttua tietystä kysymyksistä, jotka on otettu esille tässä viime viikolla. Miksi tarvitsemme tätä pakettia ja miksi tarvitsemme sitä nyt? Yksinkertaisesti ilmaston tarvitsemme pakettia, koska olemme edelleenkin silti, olemme edelleen liian heikossa asemassa suhteessa energiavajauksiin. 2010 toimitusvarmuutuksen myötä olemme nyt estäneet kriisin, joka on samanlainen kuin 2006-2009, mutta tilanne on silti vaarallinen. Stressitestit ovat osoittaneet, että olemme aivan liian alttiita katoimitusten katkoille tuomme yli puolet energiastamme, jota käytämme, on edelleenkin liikaa valtioita, jossa on vain yksi kaasutoimittaja tai ne ovat liian riippuvaisia yhdestä kaasutoimittajasta. Ja, ja sitten tämä tapahtuu kaikki tässä vai, hyvin ailahtelevaisessa geopoliittisessa tilanteessa. Emme voi odottaa kriisiä tulevaksi. Meidän pitää toimia nyt. Tämä pätee myös siihen, kun tehdään energiasiirtymä ja käänne ja kun halutaan saavuttaa nämä hiilivähentämisen tavoitteet, luonnonkaasu saastuttaa puolet vähemmän kuin hiili, ja se on myös tärkeässä roolissa, kun liikennealaa pyritään dekarbonisoimaan. Joten kun minulta kysytään, että miksi puhun kaasusta vuonna 2016, niin vastaus on yksinkertainen. Kaasu on ja tulee olemaan tärkeä osa energiakäännettä kun mennään siis kohti vähillistä taloutta vuoteen 2030 mennessä, mutta toistan vielä, strategiamme ei ole kyse siitä, että käytetään lisää kaasua, vaan sitä käytetään älykkäämmin, ja kyse on myös siitä, että käytetään kaikkia energiaa tehokkaammin. Tiedämme, että kun energiatehokkuus lisääntyy 1 prosentin, niin kaasutuonti laskee 2,6 prosenttia. Tästä syystä energiatehokkuus on ja tulee olemaan prioriteetti energiaunionissa, ja osana meidän Pariisin jälkeisiä toimijamme, mutta tilanne on se, että energiakäänne tulee kestämään ja sillä välin pitää varmistaa, että kodissa on lämpöä ja että talouden rattaat pysyvät liikkeessä. Joten pähkinänkuoressa tämä vastaa tähän miksi ja miksi nyt kysymykseen nyt vastaan tähän, kysy- tähän että miten pakettimme, kuten puheenjohtaja sanoi, koostuu kahdesta lainsäädäntöehdotuksesta, jota tulemme työstämään läheisesti kanssanne ja kaksi strategiaa siinä myös, jos tarvitaan keskustelua kanssanne. Ensinnäkin nämä ehdotukset, jotka liittyvät äh, toimitusvarmuusasetuksen uudelleentarkasteluun stressitestin 2014 antoi meille tiettyjä totuuksia. Se osoitti, että kansalliset energiapolitiikat eivät aina auta ratkaisemaan toimitusvarmuuskysymyksiä naapurustossa. Ulkoiset uhat ovat asia, joita ei ole tarkasteltu tarpeeksi riskinarvioinnissa. Ja äh, kaasusopimukset eivät tarpeeksi avoimia, jotta voitaisiin tunnistaa näitä riskejä. Tämä kaikki osoittaa, että yhteistyön puutetta on siitä syystä, ehdotuksemme keskittyvät siihen, että toimintaa koordinoidaan ja että toimintaa solidaarisemmin ehdotuksemme varmistaa, että kaikkien maiden pitää varmistaa kotitalouksien toimitukset kriisitilanteissa, eli pitää preferoida tällaisia heikossa olevia kuluttajia ennakoivat toimet ja hätäsuunnitelmat tehdään alueellisesti, niin kuin myös riskinarvioinnit ja solidaarisuusperiaatteessa, että tullaan laajentamaan koskemaan myös energiayhteisön maat, jotka ovat nyt mukana siinä, kun pyritään ennaltaehkäisemään näitä kriisejä. Ehdotamme myös automaattista kaasusopimusilmoitusjärjestelmää, jos niiden kesto on yli yhden vuoden ja jos siis tämä toimittajan markkinaosuus on yli 40 prosenttia. Tiedän, että monia huolestuttaa, että tässä on siitä, että Brysse pistää toisten asioihin, mutta emme nyt tässä nuukki muiden sopimuksia tai hintoja, vaan me keräämme avaintiedot, tarvitaan, että varmistetaan, että meillä on selkeä kuva toimitusvarmuustilanteesta eri alueilla, ja näin ollen pyrimme tunnistamaan tapauksissa, tapauksia, joissa riskiarviointeja tarvitaan päivitettäviksi. Nyt puhun toista lainsäädäntöaloitteesta, joka liittyy sitten hallitusten välisiin sopimuksiin. Osa teistä kysyy, että miksi haluamme tarkistaa tätä uutta lainsäädäntöä. No itse asiassa tiedän, miten arvoisa edustaja Karins, Del Castillo ja Jyrk ovat kaikki työstäneet tätä asiaa viimeksi, kun katsomme näitä hallitusten välisiä sopimuksia osoittaa, miten tuoretta lainsäädäntöä on. Tilanne on se, että nykyjärjestelmä ei varmista sitä, että nämä sopimukset vastaavat EU-oikeutta tai politiikkoja. Kun tällainen sopimus on allekirjoitettu, sitä voidaan avata uudelleen, ja lainsäädännölliset toimet sitä vastaan – eivät voi korjata epäoikeudenmukaisuuksia, jotka on tehty toimitusvarmuuden kysymyksissä. Noin kolmas osa olemassa 24 sopimuksesta sisältää säännöksiä, jotka eivät noudata EU-oikeutta. Tämä osoittaa sen, miten vahingoittavaa tämä voi olla. Eli me nyt sitten ehdotamme sitä, että kaikki hallitusten väliset sopimukset pitää tarkistaa tältä osin ennen kuin ne aloitetaan. Komissio ilmoittaa huolen huolenaiheista kuusi viikkoa ennen allekirjoitusta ja sitten antaa loppulausunnon 12 viikon sisällä. Yksinkertaisesti sanottuna yksikään maa ei saa allekirjoittaa sopimusta ennen kuin komissio on antanut lausuntonsa ja sen pitää ottaa täysin huomioon komission kanta kaikessa toiminnassaan. Jos tämän jälkeen maa kuitenkin allekirjoittaa sopimuksen, komission kantaa vastaan, niin varmistamme, että rikkomusmenettelyihin ryhdytään, mutta prosessia pitäisi nähdä rankaisuna. Se on vuoropuhelua komission ja jäsenvaltion välillä. Taustalla on näyttöä ja analyysiä, joka liittyy tämän hallitusten sopimuksen vaikutuksiin. Tavoite on yksinkertainen, pitää varmistaa, että nämä sopimukset eivät vaikuta haittavasti Euroopan energiaturvallisuuteen tai siihen, että sisämarkkinat toimivat kunnolla. Tässä kaksi lainsäädäntöehdotusta, jotka ehdotimme viime viikolla. Nyt haluan kehitellä näitä kahta strategiaa. Ensinnäkin Nestetty maakaasu ja varastointistrategia. Miksi tässä on fokus LNGssä? No lng toimitukset ovat lisääntymässä ja se voi olla avainasemassa, kun vahvistetaan palautumiskykyämme, moninaistetaan toimituksiamme ja ajetaan hintoja alas, mutta jos haluamme saavuttaa tämän, niin Eurooppa pitää yhdistää maailman LNG-markkinoille paremmin rakentamalla infrastruktuureja Meillä on nyt jälleen kaasutuskapasiteettia paljon EU-ssa, joka voittaa vastaan LNGtä Yhdysvalloista, Algeriasta, Nigeriasta, Katarista ynnä muuta. Mutta tärkeät kapasiteetit ovat pääosin Länsi-Euroopassa, muissa osin EUta. Kaasumarkkinat ovat alikehittyneet ja siellä on edelleen vain yhden toimittajan tilanteita. Haluamme korjata tämän ja näin ollen meidän pitää ryhtyä useisiin infrahankkeisiin Baltian maissa, Keski- ja Kaakkois-Euroopassa ja Lounais-Euroopassa tavoitteena on poistaa pullonkauloja, moninaista toimituslähteitä ja tuoda hintakilpailua noille alueille. Tämä varmistaa sen, että nuo alueet voivat hyötyä kansainvälistä LNG-markkinoista. Tähän asti emme ole voineet tehdä tätä, jos ajatellaan EUn LNG-tuonteja. Niiden määrä on lähes puolittunut 2019 välillä, mutta LNG-hintojen viimeaikainen lasku on tehnyt Euroopasta houkuttelevamman alueen ja meidän pitää hyötyä tästä. Siksi vahvistamme vuoropuheluamme kansainvälisten kumppanien kanssa, että voidaan edistää vapaata, sujuvaa ja avointa globaalia LNG-markkinaa. Odotetaan innolla yhteistyötä Japan, Japanin G7-puheenjohtajakauden kanssa. Haluamme kehittää myös yhteistyötä Australian kanssa ja käydä tärkeä vuoropuhelu Algerian, Kanadan ja USAn välillä muun muassa. Lopetan siitä, mihin jäin tämä paketti. Eikä sitten ottanut sitä, että olisi lisää kaasua. Ja tämä pätee jäähdytys ja lämmitysalaan. Se vastaa kolmenesosaa kaasunkulutuksestamme ja se on yksi tehottomimmista toimintataloudessamme. 60 prosenttia vanhoista rakennuksista on sellaisia, että niissä on vanhoja elämyskattiloita, jotka ovat tehottomia, ja puolet rakennuskannasta on ne on rakennettu ennen kuin energiastandardeja oli olemassakaan. Jos tämä lasketaan kaikki yhteen ja ajatellaan myös remontointien vähäisyys, niin huomataan, että tässä on paljon parantamisen varaa. Strategiamme keskittyy, että poistetaan näitä esteitä, jotka liittyvät rakennusten dekarbonisointiin. Tarvitaan parempia yhteyksiä ilmastointia ja järjestysalalle ehdotuksemme tuo myöhemmin tänä vuonna sellaisia, että olisi uusi sähkömarkkinoiden rakenne, joka tarjoaa lisää joustoa, jotta tämä mahdollista. Meidän pitää myös lisätä remontointimäärä 2006. Rakennusdirektiivi tulee johtamaan siihen, että pyritään korvaamaan tehottomia lämmityskattiloita rakennuksissa, mutta sen tarvitaan myös oikeaa rahoitusta saataville. Pitää käyttää välineitä kuuteen esirahasto Esir on jo investoinut energia remontointihankkeisiin Ranskassa. Sen myötä energian kulutus noissa rakennuksissa vähenee 5 prosenttia ja sähkölaskut halpenevat 40 tunnissa kotitalouksessa. Tarvitaan kuitenkin paljon lisää tämän tyyppistä toimintaa. Sitten on tämä älykästä rahoitusta älykkäille rakennuksille hanke. Se omalta osaltaan parantaa rahoitusta energiatehokkuushankkeelle Pointtia tässä on se, että jäähdytyksellä ja lämmityksellä on potentiaalia viedä taloutta eteenpäin kohti hiilisyyttä tulevaisuudessa arvoisa edustajat lopuksi. Haluaisin vielä sanoa, että tämän päivän paketti, siinä on kyse siitä, että tarjotaan turvallisuutta, solidarisuutta ja kestävyyttä, jota Eurooppa tarvitsee. Odotan innolla kysymyksienne ja totta kai odotan yhteistyötä parlamentin kanssa ja tämän valiokunnan kanssa, jotta näistä edellytyksistä saadaan lainsäädäntöä. Kiitos. Uh, thank you very much, Mr. Commissioner. Kiitos oikein paljon komission jäsen. Tämä on todella tärkeä paketti. Me olemme kaikki tätä odottaneet. Ja painotitte lyhyessä puheessanne kaikkia, kaiken tärkeimpiä kysymyksiä, nesteytetyn makasun käyttö ja sopimukset. Tässä voidaan puhua 36 maasta – naapureistamme myös energiayhteisön maista. Ja virallisesti nyt ensimmäistä kertaa puhuttiin tällaisista kaasuostoista, jotka komissio mainitsi erikseen. Ja kriisien ennaltaehkäiseminen taitaa olla yhtä tärkeää kuin ratkaiseminen, kun kriisi sattuu kohdalle. Ennaltaehkäiseminen on tärkeää, että voimme suojella markkinoitamme. Yhteisöllinen lähestymistapa, ehkä kaikkein tärkeä yhteisön lähestymistapa, kun yksi maa voi kriisin saada aikaiseksi, mutta yksikään maa ei voi yksin ratkaista tätä ongelmaa silloin, kun se osuu kohdalla. On Siksi yhteisöllinen lähestymistapa niin tärkeä. Kiitos oikein paljon. Nyt kuulemme poliittisten ryhmiemme puhujia. Edustaja Ryvi, EPP-ryhmän nimissä. Olkaa hyvä. Niin, kiitos puheenjohtaja. Oikein sydämestä kiitokset komission jäsenkani, että tietenkin kaasupakettialoite on meille kaikille erityisen tärkeä Euroopan sisämarkkinoilla. 400 miljardia euroa tuot, eron edusta tuotua energiaa. Keskeinen kysymys kai on se, mitä Euroopassa voidaan tuottaa itse ja miten voidaan saada sellaiset hinnat, jotka ovat kuluttajillemme siedettävät. Tietenkin jos katsomme, että pohjoisessa on suurta kapasiteettia, ajattelen tässä erityisesti myös Norjaa, tai etelässä Adrian merta, ajattelen Kyprosta – Meillä on monia mahdollisuuksia kaasun alalla, myös ajatella omaa kapasiteettia. Siksi näkisin tässä oman prioriteettini, koska ilmaston kannalta hiilen jättäminen siirtyminen kaasun käyttöön keräisi nopeasti paljon säästöä päästöjen osalta ja siksi LNG-hankkeiden edistäminen on niin tärkeää. Tietenkin ajatellen myöskin putkistoa Euroopan laajuisesti, jonka on oltava yhteen sopivaa, jotta voidaan mahdollistaa kunnolliset hinnat. Infrastruktuuri, jota on vielä rakennettava tällä alalla, on tietenkin erityisen tärkeää. Tällainen rakentaminen on tärkeää ja siksi on ajateltava Junckerin suunnitelman mahdollista käyttää juuri tämän verkoston tukemiseen samoin kuin verkkojen Eurooppa-välineen käyttöä, jotta voidaan huolehtia riittävästä rakentamisesta. Myös lupamenettelyiden hitaus on hankala infrastruktuurihankkeessa ja tässä nähtäisiin ihan prioriteettina se, että mahdollisimman pian myös kaasun syöttäminen edistyisi siinä mielessä, että tietenkin Tämä huoltovarmuus on tärkeää ajattelen omaa tuotantoa, mutta myöskin sitä, miten energiaa voidaan varastoida. Kiitos. Kiitos oikein paljon. ja Mika, SED-ryhmän nimissä. Bună seara și bine v-am găsit. Vă țineți de cuvânt să ne prezentați de fiecare. Kiitos. Te piditte sananne ja esittelit lainsäädäntöpaketin, joka on todella tärkeä. Yhtäältä se saa auttaa meitä saavuttamaan 30 prosentin uusiutuvan energian tavoitteen, mikä on hyvin tärkeää, koska ilman maakaasustrategiaa me emme tähän tavoitteeseen pääse. Koska meillä ei ole vaihtoehtoista lähdettä joka auttaisi meitä saavuttamaan hiilidioksiditavoitteemme. On myös ratkaisevan tärkeää, että kaikkien maakausitoimittajien kesken on toimitus, yhteysputki. Ei riitä, että ostaa maakaasua, täytyy tietää, mistä se toimitetaan. Muuten ei ole toimitusvarmuutta. Minusta integroitu lähestyminen maakaasutoimituksiin on myönteistä, koska meillä on myös esimerkiksi joku, jolla on poliittista rohkeutta esitellä tätä. Poliittinen ongelma, tämä maa, Kuinka monta kertaa meillä on ollut talvisin maakaasuongelmia tunnetuista syistä? Ku, kuinka usein me olemme vaatineet vastakkaisvirtausta kaikilla rajanylityskohdilla? Me olemme halunneet alueellista yhteistyötä, mutta miten voimme olla varmaa, että alueellinen yhteistyö tällä kertaa toimii? Minkälaisia rankaisuja on alueille, jotka eivät noudata sääntöjä? Ja sitten alueiden yhteiset kytkökset. Onko neuvostossa nyt sopua e- näille arvoille? Uskon, että tämän paketin myötä kykenemme myöskin ratkaisemaan ilmaisumuutoksen ongelmia. Viittasitte itsekin kuljetusalalle, alaan. Ja me odotamme maakaasun käyttöä myöskin merikuljetuksissa. Kiitos, edustaja Kasanovski. Kiitos, puheenjohtaja. Minulla on yksi kysymys komission jäsenelle. osana tätä pakettia. Euroopan komissio tulee saavuttamaan hallinnan kaupallista sopimuksista, jos siis ajatellaan EUn energiaturvallisuutta, olisin tietää, miten tämä valvonta- tai hallintamekanismi, miltä se tulee näyttämään, ja Oletteko pohtineet sanktioiden roolia, minkälaisia sanktioita, jos energiaturvallisuuden periaatetta loukataan, eli pitääkö komission sitten päättää, tai jos komissio päättää, että tällaisen loukkauksia on tullut. And the next bit. Kiitos oikein paljon. Katurmes tämä seuraavaksi puheenvuoron vihreiden nimissä. Thank you. Kiitos. Aloitan siitä, mikä pitäisi olla komission strategia, eli lämmitys- ja viilentämisstrategia. On varmasti allekirjoittaa jokaisen toimenpiteen, joka asiakirjassa on, mutta isompi kuva tästä mielestäni puuttuu. Lämmöntuotannon ja lahdutuksen investoinnit on unohtanut. Meillä on nyt alhaiset öljyn hinnat, alhaiset maakaasun hinnat. Miten tässä pär- ympäristössä pärjää pellettäjien tai energiatehokkuuden kanssa? Komission totista puuttuu pohdinta myöskin, miksi öljyn hinta on niin alhainen kuin on. Nousevatko ne? Mikä on Euroopan strategia? Tähän liittyy, hän kuuluu geopoliittisia aspekteja, taloudellisia aspekteja. Kaikessa energia-alan keskustelussa viime kuukausina avainkysymys on ollut alhainen öljyn hinta. Ja komission asiakirjassa asia edes mainita. Haluaisin vähän lisää valastusta tästä. Vihreänä me haluamme parempaa seurattavaa EGAssa. Otamme tämä energiaunionin mietintään mukaan. Me kannatamme hallitusten välistä sopimusta ja me haluamme parantaa toimitusvarmuutta. Ja uskon, että meillä on hyvä strategia, koska uskon, että useampi jäsenvaltio haluaa pysyä hyvin alueellisessa kansallisessa suunnittelussa. Olen kuitenkin eri mieltä näistä kaasuskenaarioista, joille pohjatte strategianne maakaasun kulutus laskee Euroopassa. Enkä näe, miksi se kasvaa. Sellaisissa rakennuksissa energiatehokkuuden kasvaminen prosentilla vähentää maakaasun tämä 2,6 prosentilla. Rakennukset ovat iso maakaasun käyttökohde ja se laskee teollisuudessa suden vakaa kuljetusalueella. Lisää vähän käyttöä meriliikenteessä. Volyymi, on iso jäljelle jää sähkötuotanto. Toivottavasti, että päästökauppa joskaan vasta toimii. Minä en usko. Minä uskon, että meidän täytyy luoda hiili pohjahinta, jotta saadaan lisää maakaasua markkinoille. Mutta jälleen, koska kysyntää ei ole pitkäkestoista, volyymit eivät ole kauhean isoja. Joten haastan maakaasun volyymiin laskelmanne, eikä ole ainoa. Tilintarkastustuomioistuin on samaa mieltä, että kaikki ennustuksenne maakaasun käyt kysynnässä viime vuosina ovat menneet pieleen. Ja komissiolla on suuri vastuu. Sanotte, että äh, maakaasukystä on niin ja niin suuri Euroopassa, se laukaisee investointeja ja kuluttajat ne sitten loppujen lopuksi maksavat. Me täytyy sitä tilanne, jossa komission kaasukysyntäskenaarit ovat liian optimistisia. Onko teillä, herra komissaan jäsen, mitään vastauksia näihin, tähän kritiikkiin? Ja miten saisimme komission kaasukysynnän arviot robusteiksi? Sitten Nord Streamin romahtaminen, tämä elefanttihuoneessa, ja puheenjohtaja kiittää. Lopeta lauseen, sorry. Puheenjohtaja kiittää edelleen. Ehdotat, että investoi miljardeja nesteyttyön maakaasun Petri sanoi, että mitä se estää tässä vaiheessa ää, on kaksi puhujaa päällekkäin. Silki otti skoe. Kiitos paljon puheenjohtaja. Komission jäsen. Monia asioita voitaisiin tehdä, jotta voitaisiin huolehtia huoltovarmuudesta. Ensinnäkin maakaasun osalta esitetyt askeleet ovat oikein myönteisiä, koska näin saadaan sopiva energiayhdistelmä ja saadaan vähennettyä riippuvuutta putkistoista ja saadaan lisää joustavuutta, joustavammat energiamarkkinat kerta kaikkiaan. Mutta jotta huoltovarmuudesta huolehdittaessa on tärkeää että LNG-terminaalit käyttävät myös paikallisia lähteitä. Mainitsitte sen, että yleensä tuomme Yhdysvalloista, Katarista, Algeriasta nesteytettyä maakaasua. Mielestäni on tärkeää, että komission tiedonannoissa energiasta, EUsta ja LNGstä on selkeästi osoitettava, että itäinen välimerä meri on tuleva uusi mahdollinen kaasun lähde. Kyproksen tilanteen ja itäisen välimeren osalta jää puuttumaan kuitenkin kattava ehdotus siitä, miten käytetään alueella olevia mahdollisuuksia. Esimerkiksi Euroopan unioni voisi tukea LNG-terminaalin rakentamista Kyprokseen, jotta voidaan vähentää riippuvuuttamme ulkoisista lähteistä. Lisäksi voitaisiin parantaa energiayhdistelmää kaiken kaikkiaan ja voitaisiin vähentää epätasa-arvoa eri alueiden välillä. Tiedämme, että Välimerellä ja eteläisessä Euroopassa on energianhuoltovarmuuden osalta merkittäviä puutteita – Ja lisäksi koimentoitte puheenvuorossanne niitä ongelmia, joita meillä on. Nyt on niin, että jäsenvaltiot jäävät osatekijöiksi komission suunnitelmissa. Pitäähän meidän antaa mahdollisuus jäsenvaltioille myös sopia hallitusten välisiin sopimuksiin, jotta voidaan alueellisiin ja paikallisiin ongelmiin puuttua. Muutenhan tässä sotkeudutaan kansalliseen toimivaltaan ja estetään joustavan toiminnan mahdollisuudet. On otettava huomioon alueellisesti esiintyvät eri ongelmat. On tärkeää ottaa huomioon kansalliset tarpeet, alueelliset tarpeet myös. Samalla on tärkeää tietenkin puolustaa näitä alueita monikansallisilta yrityksiltä. Tämä asetus, joka liittyy huoltovarmuuteen, siitä puhuttiin pari päivää sitten. Ei sitä voidaan täytän, voida täytäntöönpanna muissa jäsenvaltioissa juuri siksi, että energia-asiat hoidetaan niin eristäytyneestä. Tämä ei sovi Kyproksen eikä Maltan tilanteeseen, eikä se oli oikein, että jotkut jäsenvaltiot jäävät ulkopuolelle. Kiitos edustaja Kappel. Kiitos puheenjohtaja komission jäsen Kanjetta. Tänään puhuitte siitä, miksi kaasupaketti on välttämätön vuonna 2016. Ehdotukset liittyvät täytäntöönpanoon. Tämä on mielestäni tärkeä asia. Mainitsitte sen, että yli 50 prosenttia kaasusta tuodaan Eurooppaan. Ja jotkut jäsenvaltiot ovat jopa 70 prosenttisesti riippuvaisia yhdestä kaasun toimittajasta. Puitte myöskin siitä, miten tärkeää kaasu on vähän hiilisempään suuntaan pyrittäessä, kun se ei ole yhtä saastuttavaa kuin hiili. Kaasua pitäisi käyttää älykkäämmin tulevaisuudessa. Energiatehokkuuden lisääminen prosentilla – vaatii kaksi, yli 2 prosenttia vähemmän kaasun tuontia. 16. helmikuuta sanoitte, että vaikka EU-ssa ilmastotavoitteisiin päästäisiin, kaasuinfrastruktuuri kaasun tuonti edelleen on välttämätöntä, koska voidaan lähteä siitä, että eurooppalainen kaasun tuotanto vähenee. LNG-toimitukset vähenevät 50 prosenttia, uusia terminaaleja tarvitaan jako on epätasapainoista, keskitytään enemmän läntiseen kuin itäiseen Eurooppaan, ja kaasu on tärkeä varalähde uusiutuvalle energialle. Ja kaasu on edullista nyt sähkö kallista, siksi kysymykseni teille kuuluu seuraavalla tapaa. Miten komissio tukee sitä, että kilpailukykyiset kaasuhobit, joita yksityiset investoijat rakentavat voivat toteutua, jotta voidaan täytäntöön panna kaikkia näitä suunnitelmia, jotta todella saadaan investoitua. Ja sitten lämmitys ja viilennys, mainitsitte nämä asiat tärkeinä, puolet energiasta kuluu siellä. Mikä rooli tässä on kaasulla, kun ajatellaan juuri joustavuuden lisäyttämistä, lisäämistä? Me puhuimme uudesta rakenteesta. Paitsi heat, biomassa, lämpöpumput ja myöskin se infrastruktuuri ja rakennuspolitiikka, jota käyttää. Miten tämä toteutuu, kun ajatellaan siis uutta energiamarkkinoiden rakennetta? Ja miten suhtaudutaan siihen, että yhdessä saadaan aikaan yhteyksiä myös sähkömarkkinoihin? Kiitos. Kiitos paljon, edustaja Kappel. Kiitokset teille kaikille, koordinaattoreille. Ehkä olisi mukavaa, jos voisitte vastata ensin koordinaattoreiden kysymyksiin, poliittisten ryhmien puheenvuoroihin. Ja sitten meillä olisi vielä toinen kierros. Full. Varmasti. Ja kiitoksia kaikille koordinaattoreille. Rivi esti kommentti, että meillä on, meillä on paikallista tuotantoa. Norja on luotettava satama, mutta Kypros, Egypti, Israel, Libya, siellä on tuotanto yli 5500 kuutiota Siellä tarvitaan lisää infrastruktuuria, se on selvää. Meidän nestetön maakaasun strategia varten meillä on eurooppalainen investointirahasto ja verkkojen Euroopan väline. Ensiksi mainitussa lainoja, jälkimmäisessä avustuksia. Me täytetään järkevästi. Voimme ottaa projektia markkinakelpoiseksi. Me mietimme markkinoiden suunnittelua, suunnittelemisen rakennetta, jotta saisimme yhteisesti toivottuja tarpeellisia ra- ratkaisuja. Me keskitymme niihin projekteihin, jotka luovat joustavia energiamarkkinoita, joissa on hyvät yhteis- linkit. Meillä on verkon Eurooppa-väline ja muita välineitä. Mutta meidän täytyy vielä miettiä lisää, koska voimme rahoittaa projekteja, mutta kentällä ne kestävät pitkään. Siksi komissio jatkii tason poliittisia ratkaisuja. Olemme pyrkineet antamaan projek- kaupallisesti kiinnostaville projekteille paljon tukea. Ja siksi meillä on korkean tason ryhmien Itämerellä, Välimerellä, Keski- ja Kakos-Euroopassa. Tämä toimii. Kun pääministeri tulee paikalle, paikallista tukea tulee, ja tämä auttaa alueellista toimintaa valtavasti. Tässä pyrimme myös olemaan eteläistä toimitustietä. Olemme Azerbaidsassa, Turkissa, Kreikassa ratkaisemaan ongelmia, mutta Puljassa, Apuliassa on sitten vielä ongelma. Ja no, tällaisia ongelmia me kohtaamme. Herra Nikka, painotitte kovasti alueellisen yhteistyön merkitystä. Totta kai tämä on suuri ongelma. Miksi me pyrimme parantamaan toimitusvarmuutta? Meillä on kokonaisvaltainen lähestymistapa. 33.2017 sellaisen tilanteen, että jokainen jäsenvaltio ilmoittaa, ketkä ovat suojeltuja asiakkaita. Tuo on kansallinen päätös. Jokainen maa sanoo, että tämä on tällainen asiakas, tammitustandardia korkeammat, mutta meidän täytyy määritellä, mitkä asiakkaat ovat tällaisia suojattuja. Mutta sitten 2018 me, marraskuussa me pyrimme tekemään unionin simulaatioita ja toimitus, simuloimme toimitusongelmia. Meidän täytyy tietää, mitä Euroopan tasolla tapahtuu. Ja aloitteen täytyy arvioida tilannetta uudelleen syyskuussa 2018. Mä olen arvioitu jo kahden suuntainen, koska jokainen valtio tekee oman arvionsa, mutta paikallisella tasolla täytyy tasapainottaa kapasiteettia koko skenaarioita ajatellen. Ja sitten jokaisella täytyy olla hätä- ja katastrofisuunnitelmia, jotka ennen 2019. Kamissa on tehnyt tällaisia sinikaavioita. Tämä on psykologinen tekijä. ja sanoi, että me arvioimme nuo suunnitelmat. Mutta komissio puuttuu myös hätätilanteeseen. Normaaleissa tilanteissa markkinat toimivat kuten yleensä. Emme halua mitenkään puuttua tilanteeseen kriisitilanteissa, vaan pyrimme koordinoimaan ja ratkaisemaan eurooppalaisia ongelmia – Mikä se valtio voi luoda ongelman, mutta mikään yksittäinen maa ei kykene ratkaisemaan yhden maan aiheuttamaa kriisiä. Sen tarvitaan solidaarisuutta. Tätä kulutussektorin hiilen kulutuksen vähentäminen on tärkeää. Sestovic ja Kataisen kanssa meillä on tapaaminen huomenna ja pyrimme vähentämään kuljetuksen hiilen kulutusta sekä meri- että maakulutus. Maakaus on hyvin tärkeää. Tästä herra Turmisi kysymykseen, nehän ovat aina vaikeita. Olettaako komissio O, yliarvioi komissio maakaasukysyntää. Komission skenaariot ovat projektioita, eivät ennustuksia. Tässä arvioimme politiikan seurauksia, että skenaario, joka perustuu nykytrendiin ja politiikkaan, osoittaa, mitä tapahtuu, jos jäsenvaltiot jatkavat samaa politiikkaa ilman lisätoimia. Ja silloin sanomme, että, että meillä on kysytään tietyllä kuutiometritasolla jossain vaiheessa. Me keskustamme tärkeistä politiikkalohkoista, esimerkiksi uusiutuvasta energiasta. Puhumme energiatehokkuudesta. Ja sitten täytyy päättää, minkälaista tehokkuuden tasoa tavoittelemme. Ei, kom, eivät komission luvut ole mitään taikalukuja, joilla vakuuttaa markkinoita. Sinne, oh, sinne hahmotellaan polkuja energiamatriisissa. Ja se myös siitä, millaista energiatehokkuutta me haluamme, mitä jäsenvaltiot hyväksyvät. Täällä parametrit, on muuttuvat joka kerta. 27 tai 30 ei ole sama. Emme rakennusten energiatehokkuutta, että haluaa puhua siitä kauhean innokkaasti. Ja kysymys on siitä, tuleeko energiatehokkuuteen vai rakennusdirektiivi, mutta yksi asia on selvää, että komission täytyy täytäntöönpanna energiatehokkuusdirektiiviä ja rakennusten tilanne nykytilanteessa täytyy arvioida 2030 strategiaa varten. Me uudelleen arvioimme joka kuusi. Eihän se ole hauskaa komissiolla. Minä haluan vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa ja enkä halua rikkomusmenettelyyn, mutta meillä on kaksi direktiiviä, jotka aiheuttavat enemmän ongelmia tuotantopanossa. Energiatehokkuus ja rakennusten energiatehokkuus, tämä on selvää. Ja hintojen alentaminen. Ja jos me haluamme vähän hiilistä koulutussektoria ja öljyn hinta on hyvin alhainen, täytyy luoda sitovampia säätöjä esimerkiksi biopolttoaineille ja muille. Meidän täytyy säädellä me olemme sitoutuneita saavutettaviin COP21 tavoitteisiin, niin ja se on paljon hankalampaa alhaisten hintojen skenaarissa, kuinka pitkään se jatkuu. Pääseekö Iranille? Mistä löytyy markkinatasapaino? Mitä kamppailuja tulevaisuudessa tapahtuu? Äskettäiset Venäjän, äh, Saudien ja Iranin sopimukset kestävätkö ne tulevaisuuteen? Meidän täytyy pitää huolta siitä, että ilmaston lämpenemistavoitteet tavoitteet saavutetaan hinnasta riippumatta, koska jos hinnat ovat ainoa osvittamme me häviämme. en täytyy miettiä vielä polttoaineiden, toisen kolmannen neljännen sukupolven polttoaineita, ja varsinkin täytyy luoda lukkoon. Muuten tavoitteita saavuttaa. nesteetön maakaasu. Sitten on ollut pari kysymystä. Tässä Gazprom, Nord Stream, Vasta siihen lopuksi. Koska aika loppuu. Mutta sanonpa sitä pari sanaa. Minulla on selkeä linja. Gazpromin suhteen on koko ajan ollut. Kaikki siirtää putket täytyy rakentaa Euroopassa EU-lainsäädännön mukaisesti. Äänestä energiaa, vaan myös ympäristökilpailu, julkista hankintojen lainsäädäntö. Ja komissio takaa, että tätä kehikkoa täytetään pannaan. Olemme saaneet komission oikeuspalveluilta kolmannen paketin arvioinnin. Sitä herää tärkeitä kysymyksiä. Me keskustelemme siitä sisäisesti tällä hetkellä. Kun kuva on selvä, tulee valiokuntaan puhumaan siitä. Mutta sanoisinpa jotain. Oikeudelliset näkökohdat eivät ole ainoa asia. Poliittiset, taloudelliset asiat, markkinavaikutus, toimitusvarmuus, kaikki tämä täytyy ottaa huomioon. Koska jos tämä paketti hyväksytään, 20 prosenttia Venäjän maakaasta kulkee yhtä putkea pitkään. Tämä liittyy toimitusvarmuuteen. Sitten toinen kysymys on Gazpromin asemassa Saksan markkinoilta. Se nousee 40-60 prosenttiin. Heillä on paljon hallitsevampi asema ja kilpailuviranomaisena arvioitava se. Me olemme sitä mieltä, että Ukraina pitäisi olla transitmaa. kun missä täytyy saada eurooppalaisen lainsäädännön täytäntöönpano kulutusten täytyy kulkea myös Ukrainan kautta. Ja sitten putke saavutettua Saksaan makaisun pitää päätyä Bulgarian asti, ja silloin hintahan ei ole siellä enää sama. Meidän täytyy saada tämmöistä sopimuksia, että emme halua puuttua asiaan, mutta meidän täytyy tuntea riskit. Ja siksi mä tämän 40 prosentin tavoitteen se tavoite, joka haittaa yksilön markkinoilla riittävästi vaikutuksia, että voimme arvioida tilannetta uudelleen sen jälkeen. Ei siinä kovasti asiaan puututtu tai tunkeuduttu. Sitten alueiden merkitys. Komissio on luonut aluejaon objektiivisten parametrien pohjalta, mutta ei tätä ole kiven hakattu tätä ehdotusta keskustelemista parlamentin jäsenvaltioiden kesken. Me olemme luoneet alustavan aluejaan liitteestä että miten se on tehty. Koillisessa yhteiskunnassa tai Irlantista, Belgia, Ranska, Luxemburg, Äh, Hollanti, Portugali, Espanja, sitten Bulgaria, Romania, Kreikka, ja sitten Saksan liittotason puolella Slovakia, ja sitten äh, Kroatia, Itävalta, Unkari, ja sitten äh, Viro, Suomi, Liettua, ja Tanska Ruotsi sitten. Ja Kypros on erillään, koska ei ole mitään kytköksiä, ja Malta, koska sillä on kytköksiä muihin maihin. Jos Malta on kytköksessä johonkin sen se, se sitten kuuluisi sen jäsenvaltion alueeseen. Tämä on keskusteltavaksi. Ketkä kuuluvat mihinkin alueeseen on poliittinen päätös, mutta tässä on ensi alustava ehdotus, joka perustuu alustaviin alueellisiin markkinoihin, yhteyksien voimakkuuteen, maantieteelliseen läheisyyteen, kohtuullisia parametreja. Kyprosella Martalla täytyy ryhtyä toimiin. Pyrimme välttämään minkään alueen eristäytymistä. Meidän täytyy miettiä näiden alueiden mahdollisuuksia ja täytyy myös ottaa huomioon Välimeren uusien löytöjen merkitys. Kyllä nähdään, miten potket ja nestetty maakaasu kulkee. Lapille vastasin. Mitäpä me edistää joustavuutta? Sähkömarkkinat ovat ongelmallisia. Sähkömarkkinoilta puuttuu joustavuutta integroidun vaatimustason integroimista markkinoille. Se on selvää. Tarvitaan joustavat markkinat, jotka reagoivat ja jossa myöskin tällainen hajautettu sähkön tuotanto onnistuu. Eli jos tuota täytyy löytyä. Siellä tarvitaan jonkinlaista luultavasti eh, maakaasua sitten tuet, markkinoiden tueksi. Me tarvitsemme integroidun lähestymistavan kaikilla tasoilla. Siksi pyrimme avaamaan kaikki maankäyttösektorin pullonkaulat. Emme pyyri isoihin putkiin, kun Venäjä päätti peru- peruttaa Southlinkin. Sen sanoivat, että tu, rallilla on uusi putki ja sitten Eurooppa luo omat putkensa. Me sanomme, että ei, me luomme yhteydet kaikille alueille ja luomme myös käänteisvirtaukset kaikkialle. Tämä ka- kaasuliittymä ryhmällä etelässä on kuusi avainprojektia ja kaksi peruskäytävää terminaalista itään ja sitten Kreikasta pohjoiseen Itämereen alueella on myös tunnistettu kuusi avainprojektia nesteytettyyn maakaasun tavattamiselle, äh, varastamiselle ja sitten Suomen osuus on siinä ja sitten meillä on Portugalissa kaksi, äh, Portugalissa yksi kaasu, yhteys, maakaasutoimitusprojekti ja sitten Brenneten läpi toinen. Me pyrimme erityisesti rakentamaan puuttuvat linkit, jotta me saamme tällaisen matriisin, jossa on kytkökset kaikkialle. Me luemme joustavat energiamarkkinat. Maakaasu on vara energianlähteenä. Herra Tormus, me luomme pohjaa tulevaisuudelle. Jos meillä on kunnianhimoinen energiatehokkuuspolitiikka, maakaasun kysyntä tippuu. Näin se varmasti on. Menoksi vaan. Ja varmasti keskustelemme siitä, kuinka kunnianhimoisia me olemme. Mä uskon, että Parlamentti on kunnianhimoinen, minäkin pyrin olemaan kunnianhimoinen. Uh, thank you very much, uh, Mr. Commissioner. And now we... Kiitos, komission jäsen. Nyt seuraavat puhujat. Nyt on Siluanka, seuraava puhuja. Kollegat, ei yli kahta minuuttia, pyydän. Sorry? Uh, colleague Benito Zilu. Kollega Benito Siluaga, teillä on puheenvuoro. Muchas gracias, señor presidente. Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Herra että jos otetaan torjua ilmastonmuutosta, niin tämä COP21-sopimus kuukausi sitten, se tavoitteenahan on laskea kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti. Nyt komissio edistää nestetettyä maakaasua, LNGtä, joka on tavoitteen vastaista. Sanoitte, että LNG on vaihtoehto, vaihtoehtoinen kaasun lähde, se vähentää jo kaksi päästöjä, mutta tarkastella lukuja ja pitää ottaa huomioon kaikki prosessit, jotka liittyvät tähän muun muassa sen hankkiminen, jalostaminen, joka vapauttaa CO2 ja rikkiä, nesteyttäminen, kuljettaminen ja sitten polttaminen. Kaikki nämä pitää ottaa huomioon, eli se muuttaa sitä, että mistä ei olisi riippuvainen. Se ei siis ratkaise näitä turvallisuuskysymyksiä ja se vaatii kalliita infrastruktuureja mukaan lukien, tai siis sellaisia, jotka vaikuttaisivat ympäristöön voimakkaasti. Ilmastonmuutoksen torjunta, sitä pitäisi uhrata. Strategisille tavoitteille toivomme herra Kanjette, että ette puolustele kaasua samalla tavalla kuin puolustette öljyyhtiöitä ja ydinenergiayhtiöitä. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitos paljon kollega. Seuraavana puheenvuoron saa Vankko Lopes. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitokset tästä puheestanne. Selvititte muutamia kysymyksiä, joita minulla oli, mutta kaasu markkinat ja kestävät hinnat kaikille kuluttajille ovat tärkeitä asioita. Siksi verkostojen yhdistäminen on tärkeää. LNG esimerkiksi nykyterminaalin kapasiteetti, riittääköhän se kattamaan Euroopan kysynnän? Kysehän ei ole siitä, että rakennetaan vallan uusia laitoksia. Kyse on kai siitä, että nykylaitoksia käytetään yhden liitännän kautta mahdollisimman tehokkaasti hyväkseen. Tässä mielessä haluaisin myös viitata Iberian niemimaahan kahdeksasta laitoksesta nestetetyn kaasun osalta voidaan vähentää riippuvuutta Venäjän kaasusta, mutta kun kunnollisia putkistoja ole, tätä potentiaalia ei voida käyttää kunnolla. Katalonian hanke esimerkiksi voisi lisätä 14 miljoonaa kuutiota – ja näin Espanja voisi auttaa kovasti Euroopan kaasumarkkinoilla. Ja sitten se, että ei yhdistetä markkinoita, maksaa Iberian niemimaan asukkaille useita miljoonia. Siis se, että ei integroida markkinoita. Euroopassa on asetettava oikeat prioriteetit. Siksi on todella tärkeää vahvistaa yhteen liitäntää. Kiitos, kollega Werner. Kiitos paljon puheenjohtaja, komission jäsen Kanjette. Meillä on vain vähän aikaa, joten lyhyesti muutama kommentti minulta. Alueellinen yhteistyö. Komission ehdotuksessa on tämmöinen lähestymistapa mukana ja pidän sitä oikein hyvänä Alueellinen lähestymistapahan takaa myös lisä solidaarisuuden hätätapauksessa. Olen kuitenkin iloinen, että tämä on ainoastaan ensimmäinen ehdotus, koska en ole näiden aluejaon osalta niin tyytyväinen. Saksa esimerkiksi, Tsekki, Puola, Slovakia, mutta meillä on tässä kysymys, kun meillä on muitakin naapurivaltioita, eikö muiden naapurivaltioiden kanssa enää tällaisia hätäsuunnitelmia luodakaan. Ja sitten tärkeä kysymys, suojelut asiakkaat. Tässä pitää kyllä todella tarkkaan määritellä se, kuka on tällainen asiakas. Me tarvitsemme oikeastaan samat oikeudet kaikille. Kaasun toimitussopimukset EU-valtioiden ja ulkomaisten yritysten välillä – kilpailulainsäädäntöhän on tiukka ase EU:ssa. Ja nyt komissio haluaisi tietyin ehdoin päästä katsomaan näitä hallitusten välisiä sopimuksia esimerkiksi, että ajan pitäisi olla yhdeksän vuotta. Mutta jos ajatellaan erityisoloja, toimitusvarmuutta, huoltovarmuutta ja niin edelleen, voidaan vaatia yrityksiä esittämään myös muita sopimuksia. Tällainen muotoilu ei ole hyväksyttävissä. Jos komissio haluaa päästä näkemään sopimuksia, niin tämä pitää ihan eksplisiittisesti sinne kirjata. Minulle ei ole ihan selvä myöskään se, mitä tämä lisäavoimuus komissiolle tuo mukanaan. 100 prosenttinen riippuvuus tietyistä kaasuyrityksistä on kai tosiasia. Ja se, että nähdään nämä sopimukset, ei muuta sinänsä tilannetta. Avoimuusvaatimus on oikeastaan geopoliittinen väline ja antaa selkeä viesti Venäjän suuntaan. Johtaakohan tämä nyt todella parempiin sopimusehtoihin kyseisten jäsenvaltioiden, jäsenvaltioiden osalta, niin siitä en ole ihan varma. Kiitos. Kiitos paljon. Edustaja Solinja. Kiitoksia kovasti komission jäsen. Kiitos esityksestänne. Ja onneksi olkoon näistä ehdotuksista, jotka tarkoittavat valtavaa edistystä. Jos saamme enemmän energialähtemisen, niin se on yksi meidän prioriteettimme. Ja tämä moninaistaminen on myös tärkeä vaatimus energiaturvallisuudelle. Kuten sanoitte, kun suunnitellaan energiamarkkinoita, no siitä kuulimme tänään aikaisemmin, että tarvitsemme täydentävyyttä ja meidän pitää keskittyä hiilestä lopumiseen ja energiatehokkuuteen. Tätä taustaa vasten haluamme varmistaa, että fossiiliset energiat ovat yhä pienempi osa energiamiksiä. Se on tärkeä tavoite, jos halutaan menestyä, kun siirrytään kohti vähähiilistä taloutta komission jäsenä esitä ihmisoikeuden kysymyksen. Kuitenkin se on tärkeä poliittisesti Euroopalle. Tiedämme, miten tärkeää kaasutoimitukset ovat Euroopan rajoilla, mutta emme saa menettää mahdollisuuksia, joita on lännessä. Siellä on mahdollisuuksia myös toimituksille ja täydentävyydelle, jotka saattavat tulla kilpailukykyisemmiksi ja avoimemmiksi ja tarjota lisää turvallisuutta markkinoille. Kuten kollegani Blanco sanoi, Iberian niemimaa on yksi näistä tuottajalueista. Siellä on loistavat meriyhteydet, kuten tiedätte. Ei ainoastaan Välimeri, mutta myös Atlantti. Ja mahdollisesti voimme laajentaa pääsemme ja sen myötä saamme hyvin maakaasua, jota voimme täyttää globaalit kaasustrategiamme. Tiedän, että Tähän liittyy vaikeuksia, koska olette komission jäseniä tässä puhutaan vain yhdestä maasta, mutta mikä on kantanne Iberian kaasumarkkinoihin ja mikä tulevaisuus sillä on, jos ajatellaan näiden hankkeiden prioriteetteja? Kiitos. Uh, thank you very much. Good. Kiitos paljon kollega. Edustaja Moody. Thank you very much. And... Kiitos oikein paljon. Selkeästi paketissa on sellaisia tekijöitä, jotka ovat kovin tervetulleita. Mutta tiettyjä erityisiä seikkoja haluaisin kuitenkin ottaa esiin. Ensinnäkin nuo ensimmäiset toimet Pariisin jälkeen keskittyvät kovasti kaasuun, vaikka kuten sanoitte, jos halutaan energiakäännettä, niin aikaa kuluu ja siksi pitäisi puuttua asioihin mahdollisimman nopeasti. Aivan erityisesti ajatellen sekä joka täällä jo esitettiin. Eli se, että taustalla on alhaiset öljyn ja kaasun hinnat. Meidän pitäisi kiinnittää erityishuomiota siihen, miten tätä muutosta voidaan tukea. Alueellinen yhteistyö toiseksi ja se, miten voidaan kannustaa alueelliseen yhteistyöhön, sen toteutumiseen. Me puhumme tästä aiheesta, mutta lisäksi tarvitaan toimintaa. Ja on mietittävä sitä, miten toimet todella toteutuvat. Otitte esiin Esirin ja Perkeen Euroopan välineen. Se, että tuetaan alueellisia foorumeita jäsenvaltioiden sisällä, eikä ylikansallisia mihmittymiä. Se, että katsottaisiin vaihtoehtoisia malleja, esimerkiksi osuuskuntamallinen jäsenvaltioiden alueellisella tasolla, samoin kuin energiatehokkuushankkeet. Kiitos. Kiitos paljon. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Tosanovski. Kiitoksia puheenjohtaja. Monta kysymystä on jo esitetty. Minulla on vain yksi. Mainitsitte maakaasu, voimalat, ää, jo, keinona vakauttaa järjestelmä, jossa käytetään myös uusiutuvaa energiaa. Mutta tällaisia maakaasuvoimaloita ei tällä hetkellä rakenneta. En tiedä montakaan projekteja tällä hetkellä monestakin syystä. Energian hinnat on yksi syy. Sekä tällaisen energiantuotannon monimutkainen bisnessuunnitelma, suunnittelu, koska on vaikea ennakoida milloin sitä käytetään. Olen käsitellyt tätä teemaa itse parlamentissa pitkään ja olemme yhä samassa tilanteessa. Verkkojen vakaus perustuu yhä hiilivoimaloihin. Me emme pärjää ilman niitä koska vaihtoehtoisia energialähteitä ei tule. E, eikö meidän pitäisi määritellä verkostojen vakkauttamistehtävä uudelleen? Kiitos, Rovas Berak. Thank you, Chair. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Komission sen kanjette. Haluaisin puhua tästä päätelmistä, eli energiasopimuksia on allekirjoittu jäsenvaltioiden toimista aikaisemmin ja ei riittävällä tavalla. Ja pitää tehdä selväksi, että tässä tarvitaan siirtymää jäsenvaltiolta EUlle valtojen osalta kuitenkin. Haluaisin lyhyesti sitä kaksi kysymystä. Ensinnäkin tämä rikkomusmenettely, josta puhuittekin jo, haluaisin kysyä, mikä menettely on tämänhetkisissä sopimuksissa tai jäsenvaltioiden siis äh, sopimuksia ja hallitusten sopimuksia. Jos jäsenvaltio siis haluaa vain laajentaa nykysopimusta, niin tarvitseeko se lupaa komissiolta, ja jos ei, niin miten sitten toimitte, ja miten tämä komission strategia saadaan toteuttaa. Tämä ensimmäinen kysymys, ja toinen kysymys äh, liittyy parempiin yhteenliitäntöihin, kuten jo sanoitte. Tässä fokusoidaan niihin, jotka ovat hyvin tärkeitä, joten haluaisin kysyä, miten näette tehdä tämän kentällä? Aiotteko kannustaa jäsenvaltioita valtioita muuttamaan näitä toimintasuunnitelmiaan nyky rahoitus, jotta voidaan aloittaa kehittelemään ehkä kaasuputkia tai varastointimahdollisuuksia rajojen yli. Kiitos. Thank you very much, madam. Kiitos paljon. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? I don't see any. En näe muita Anteeksi, edustaja Balcicis. Kiitos puheenjohtaja. Komissaari. Puhuitte kytkennöistä ja puhuitte jostakin jäsenvaltioista, puhuitte myöskin kustannustehokkuudesta. Mutta jos, mutta jos toimittajia on useampia, voimme äh, ajatella, että hinnat ovat alhaisia tulevaisuudessa ja silloin kustannustehokkuus on ongelmallista. Ehkä komission pitäisi ajatella että pääargumentina tämä yhteiset liitännät ja kustannustehokkuus tässä me tarvitsisimme komission poliittisen päätöksen. Just a follow-up. Kiitos edustaja Turmes. You said... Komission ja sen sanoitte, että jos ymmärsin oikein, niin tämä LNG-strategia tietyssä mielin on myös oven avaaja, jotta saadaan rahoitusta LNGlle esirissä. Ja verkkojen Euroopan välineessä muistuttaisin, että verkkojen Euroopan väline siinä lainsäädännössä on sanamuoto, joka sanoi, että 50 prosenttia rahasta voi mennä korkeintaan kaasulle, sillä kun neuvoteltiin siitä parlamentin ja jäsenvaltioiden välille siis, niin periaatteessa halusimme priorisoida sähköinfrastruktuureja. Me tiedämme viime vuosilta, että kaasu oli liittynyt useimpiin hankkeisiin, joten minusta me toimielimään haluamme tulla kunnitetuksi ja no, me toivottavasti, en nyt puhu vain omasta puolestani, lainsäädännössä meillä on tämä 50 prosenttia korkeintaan mainittu kaasun osalta, joten miten voitte luvata lisää kaasulle, jos jo tulevina vuosina, tai aikaisemmin vuosina suurin osa rahasta on mennyt kaasun, niin tarpeeksi rahaa enää jäljellä sitten sähkölle. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Nyt en näe muita puheenvuoropyyntöjä. Komission jäsen. Kysymyksiä oli paljon. Olkaa hyvä. Pyrin vastaamaan. No, el, el, el señor Benito Zuluaga. Es, es, es muy claro que, que la COP21. Haluaisin ensin vastata kysymyksen 21. Ja puhuttiin tuosta puolesta toista prosentista yhdestä. Ja nyt puhutaan vähähiilisemmästä kehityksestä, jota kaikki haluavat, myös Euroopan unioni. Tavoitteena on siis se, että vuoteen 2020 mennessä saadaan pitkän aikavälin ilmastotavoitteet ja kittyneen maailman pitää olla tässä pidemmälle menevää kuin kehitysmaiden. Me olemme hyvin kunnianhimoisesti pyrkineet vähentämään päästöjä. Kun komissio sanoi, että kaasu on tärkeä vuonna 2030, niin vuonna 2050 hän kaasulla on paljon pienempi rooli, se on ihan selvää. Meille on siis tärkeää infrastruktuuri. Nyt ei puhuta suurhankkeista tässä edustaja Turmes, vaan me haluamme yhdistää ne kohdat, joissa on vielä puutteet, että saadaan huolehdittua riittävän kaasun toimittamisesta samalla, kun vähennetään hiilen käyttöä. On aivan selvää, että ei voida ajatella, että on kasulaitoksia, joita on jättä vähän kaikkialle, esimerkiksi satamiin. jos sitten ei voida tätä kaasua käyttää siksi, että eri EUn alueita ei ole yhteen liitetty. Tämä on todella tilanne, jota ei voida hyväksyä. Kyse ei ole siis suurista infrastruktuurihankkeista. Kaasun infrastruktuuri on sellainen, jonka yksityinen sektori on luonut, ei julkinen sektori, mutta tässä on pari eri tekijää. Helpotetaan rahoituksen saamista yksityisestä, yksityiseltä sektorilta esirin kautta. Ja toisaalta pyritään antamaan tukea, jotta voidaan auttaa eurooppalaista yhteenliitäntää. Me siis etenemme tässä varovaisesti me emme halua mitään kaasuräjähdystä aikaiseksi, vaan huolehditaan siitä, että voidaan kehitellä uusiutuvia energioita samalla, kun on tietty varasuunnitelma ratkaisu. Koska me voimme tuottaa paljon enemmän kuin 50 prosenttia, 80-90 prosenttia, mutta silloin tarvitaan uusiutuvia energialähteitä ja varajärjestelmiä, tällaisia backup-järjestelmiä. Miten ne sitten rahoitetaan? On olemassa tällaisia yhdistettyjä järjestelmiä. Joissain maissahan hiili on tällaisena varajärjestelmänä energiajärjestelmässä on huolehdittava siitä, että on tilaa uusiutuville energialähteille ja samalla on huolehdittava siitä, että kotitalouksilla on aina mahdollisuus saada sähköä käyttöön. Sitten voidaan tietenkin katsoa, syntyykö markkinoiden vääristymiä. Tässä on kyse komission vastuusta ja silloin on löydettävä tapa tämän asia hoitaa. Mutta selvää on se, että jos kehittelemme uusiutuvia energioita samalla kun vähennämme energian tarvettamme, niin monia laitoksia ei enää tarvita. Mutta tämä muutos ei tapahdu yhdessä yössä, vaan ehkä vuosisadan aikana. Nyt jäsenvaltioilla on mahdollisuus artiklan 194 pohjalta itse päättää energiayhdistelmästään. Me haluamme huolehtia varmuudesta parhaalla mahdollisella tapaa kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Enhän minä ole erityisesti tukenut öljyä. Minä etsin ratkaisuja edelleen ja meidän pitää löytää kaikkein puhtaimmat energianlähteet. Samalla kuitenkin meillä on oltava varasuunnitelma, jos sataprosenttisesti emme onnistu käyttämään uusiutuvia energialähteitä. Tämähän on ihan loogista ja sopivaa COP21 päätelmien kanssa. Ennen COP21 päätöksiä meillä oli jo alkanut oma työmme. Päästökauppajärjestelmään otettiin käyttöön ennen COP-kokousta ja silloin asetettiin tietty hinta hiilelle ja sitten Toinen paketti uusiutuvat energiatehokkuus, rakennusten energiatehokkuus ja sitten muita paketteja, jotka ovat toisenlaisia kuin tämä, mutta meidän on katsottava sitä, miten halutaan kiertää tiettyjä alueita. On huolehdittava siitä, että hyvä työ jatkuu esimerkiksi talvi paketin toteutuminen, jotta saadaan venäläistä kaasua talven aikana. Meillä on luotettavia toimittajia, Norja ja muut sitten, jotka joskus muistuttavat siitä, miten toimitusvalmuus on tärkeää. Ja sitten edustaja Vankko, olette aivan oikeassa siinä, että emme voi hyväksyä tilannetta, jossa yhteenliitännät toimivat näin surkeasti. Iberian niemimaalla on hyvin integroituneet markkinat. Ja tähän liittyy myös tietty hinta, kehitys, kaasu, LNG ja kaasuputkien kaasu lähestyvät toisiaan. Kaasun hinta indeksoituu öljyn hinnan pohjalta. Ja tämä johtaa nyt hintakonvergenssiin. Meillä on tiettyjä löydöksiä Välimerellä, joista tulee varmasti ratkaisevan tärkeitä. Ystäväni puhui siitä, mikä on jäsenvaltion vastaus. Tämä on kunnianhimoinen ehdotus. Komission on kunnianhimoisia ehdotuksia tehtävä parlamentissa. Keskustellaan, sitten käydään vuoropuhelua. Voisimme jatkaa ikään kuin tekisimme työtä niin kuin entisen aikaan. Tai sitten pyrkiä solidaarisuuteen jäsenvaltioiden välillä. Euroopan unionihan rakentui solidaarisuuden varaan siirtolaiskriisin aikana solidaarisuus ei elä ihan tähtihetkiään, mutta jotta voitaisiin puuttua toimitusvarmuusongelmiin, tarvitaan solidaarisuutta. Se on ihan selkeä. Ajattelen esimerkiksi käänteistä virtaamista. Siksi tämä yhteistyö on niin tärkeä. Aikaisemmin on tehty näitä ehdotuksia jos ajatellaan, mitä jäsenvaltiot ovat tehneet neuvotteluiden osalta ja sanotaan, että muut eivät lähde neuvottelemaan. Ja sitten lähdetään tuomioistuin käsittelyyn ihan syyttä. Nyt on ennakkoarviointi jo. Ja sitten voidaan sanoa, että älkää lähtekö tuohon, koska nyt on vielä aikaa mahdollisuus tehdä muutoksia. Jos on vanha hallitus hallitusten välinen sopimus, jos se halutaan neuvotella uudestaan, sitä voidaan katsoa. No mitä avoimuuteen tulee? Hallitusten välisten sopimusten avoimuus, puutummeko näihin liikaa vai emme, jotta riskiarvio voidaan tehdä aidosti, mitä tapahtuu unionin tasolla tietyissä oloissa. Yksi asia, joka on silloin tiedettävä, on se, mikä on mahdollisuus toimittaa kaasua, mitkä ovat enimmäismäärät päiväkohtaisesti, mihin sitä toimitetaan, minkälainen kapasiteetti on. Ei me, me tässä puutu asioihin liikaa, koska komissio toimii luottamuksellisesti ja me emme halua hintaa tietää, se ei ole keskeistä. Meillä on muut viranomaiset, jotka katsovat niitä. Jos katsotaan asetusta, niin meidän kysymyksen asettelumme on vallan selkeä. Kysymme ihan rajallisesti asioita. Eli mistä määristä sovitaan, mitkä ovat enimmäismäärät, minimimäärät päivittäin ja miten voidaan keskeyttää kaasun toimitukset. Lisa assessment a member state hora europea. Mutta meillä on oltava eurooppalainen holistinen lähestymistapa riskiarviointien osalta ja siksi on tiedettävä, mitkä ovat kapasiteetit, joista on sovittu. Ja sitten kysyttiin vielä kysymys, joka liittyy siihen, mitä lainsäädäntöä oli ennen Pariisia. Ja nyt lähdetään sitten maatalouteen, liikenteeseen, rakennuksiin. Jos ajattelitte, että päästökauppajärjestelmä oli hankala, niin nyt olen lähtenyt jo käymään jäsenvaltioissa ja voin sanoa, että meillä on hyvin hankala tilanne edessämme ja pitkät keskustelut koska jäsenvaltioiden on nyt työstettävä kaikkein vaikeimpia kysymyksiä, kun puhutaan energiatehokkuudesta, energian säästämistä. Me esitämme myös hiilidioksidipäästöjä autojen osalta, eli hyvin pian päästään myös näihin kysymyksiin. Ja sitten yhteenliitänä, miten niihin suhtaudumme. Mitä sähkömarkkinoilla tapahtuu ensinnäkin? Tälle signaaleja investoinneille. Investointeja ei riittävästi, koska markkinat tällä hetkellä ei sinne verkoston investoida yhtään, ei uusiin voimalaitoksiin, ei mihinkään. Meidän pitää muuttaa markkinoita, jotta saadaan oikeat signaalit sähkön osalta kaasumarkkinoilla. Markkinat toimivat paljon paremmin, mutta uskoaksemme voimme tuoda lisää kilpailua markkinoille, se on aina myönteistä, mutta lähinnä suurimmat hankkeet ovat yksityisten sektoreiden toteuttamia. 5,80 miljoonaa verkkojen Euroopan välineessä. Minusta tuntuu, että olen vastannut useimpiin kysymyksiin. Tämä on kunnianhimoinen paketti. Se on ihan varmaa. Komissiossa on keskusteltu pitkään, valitsimme kunnianhimoisen lähestymistavan. Nyt markkinoiden uuden rakenteen osalta myös kunnianhimoinen hanke. Kiitos komission jäsen Minulle on melko selvää, että ITRE-valiokunta voi toimia aktiivisesti. Kiitos teidän työnne. Meillä on vähän kysymyksiä ratkaistavana ja ajettavana, joten olemme hyvin kiitollisia teille näistä aloitteista. Aloitteet, jotka liittyvät energiaunioniin laajasti ottaen ilmastoon, toisaalta energia toiselta puolelta siis katsottuna. Olemme hyvin iloisia siitä, että voimme tavata teitä niin usein täällä valiokunnassa. Kiitos oikein paljon. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. You will help me with Poland. <laughs> uh, thank you, colleagues. Uh, last point. Kiitos, kollegat. Esityslistan viimeinen kohta tältä päivältä. Open Innovation Including 3D Printing tutkimuksen esittely. Kristin Hansen Editor Nefelt, Metisksestä. Tämä tutkimus toteutettiin ITRE-valiokunnan toiveesta. ITRE-valiokunnan toiveesta siis Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, voisinko pyytää teitä lopettamaan keskustelut siellä käytävillä? Thank you, Commissioner Wang. Kiitokset vielä komission jäsen. Kiitos oikein paljon. And uh, let me add. Haluaisin lisätä, että tässä tutkimuksessa puhutaan siitä, miten voidaan vastavuoroisesti saada tukea avoin Innovaatio ja 3D-tulostaminen. Meillä on täällä esitys siitä, miten voidaan toimia eri politiikan aloilla ja ratkaista ongelmia. Ha ah, Madame, Madame Hamza and Miss... Niin, edustajat Hamza ja Reifeld. Toivoisimme, että voisitte voitte nyt pitää alustuksenne 10 minuuttia kaiken kaikkiaan. Onnistuukohan tämä? Well, the, the floor is yours. Akko. Thank you. Thank you for... Kiitos, että saan mahdollisuuden esitellä hyvin laajia tuloksia. Kymmenessä minuutissa aloitimme avoimen innovaation ja additiivisen tuotannon tutkimisen yhdessä. Tässä on ehkä hyvin vähän yhteyksiä toiseksi, mutta pitkällä aikavälillä huomataan, että tässä on rinnakkaisuuksia, jotka lisäävät kehitystä. Erityisesti huomataan, että ne auttavat uudistamaan eurooppalaista teollisuutta ensinnäkin tuotantoalalla, mutta myös muussa luovilla aloilla ja terveydenhuoltoalalla, hoitoalalla. Ne vaikuttavat innovointiprosessiin integroimalla sosiaalisia ja yhteiskunnallisia aspekteja näin ollen olisi mielenkiintoista yhdistellä nämä tekniset näkökulmat sosiaalisen hyvinvointiin. Tätä ei ole tehty tähän asti. Ne ovat mukana eri kattavissa yhte- yhteyksissä. Ja ehkä tämä on tärkeää tutkimukselle. Ne ovat tärkeässä osassa toisissa, mutta niissä on kuitenkin potentiaalisia haittavaikutuksia pitkällä aikavälillä. On paljon hyvetystä, joka liittyy avoimeen innovaatioon ja tähän ilmiön nimeltä additive manufacturing, tai siis 3D-tulostaminen, ja tämä liittyy tähän tekniseen puoleen, tämä innostus. Meidän lopputulomme on, että asteittain, no ehkä ne voivat olla pitkällä välillä haittaavia, mutta voimme sanoa mikä, emme voi sanoa mikä lopputulos on, se riippuu monista tekijöistä, kuten sääntely, palaan tähän lopussa, liiketoimintamallit ynnä muuta. Ehkä 30 vuodessa voidaan sanoa, kun katsotaan taaksepäin, että tämä oli aika, jona nämä haittaa liittyvät näkökulmat nousevat esille, mutta nyt on vielä vaikea sanoa, mitä on meneillään. Lyhyesti avoin innovaatio alkoi 2000-luvun alussa. Jasperosin työ liittyy tähän muun muassa. Ja kokeilut alkoivat kuitenkin 90-luvulla. Se liittyi siihen, että käytettiin tiedon eri näkökulmia, jotka kiihdyttävät sisäistä innovointia ja laajentavat innovaatiossa käytettäviä markkinoita. Huomaatte tässä kuvassa, tästä kuvasta, että kyseessä on oikeastaan vapaasta innovoinnista, vaan myös yhdestä liiketoiminnan kehittämisestä, spin-off-toiminnasta ynnä muuta. Joten on tärkeää, ettei se, sekoiteta vapaata innovaatiota avoimen innovaation. Avoin innovaatio on tarvinnut paljon tietoa, mutta se ei ole kuitenkaan aina vapaata. Sen omistavat yhtiöt, jotka ovat järjestäneet prosessin, ja se eroaa käyttää innovaatiosta voimakkaasti. Esimerkiksi tutkimuslaitokset ja yhtiöt ovat mukana monissa näissä toiminnoissa. Tähän asti avain innovaatio on ollut erityisesti eh, high-tech-alalla läsnä ja se alkaa nyt levitä myös alateknologian eh, aloihin. Ehkä on helpompi mennä kohti alateknologian aloja pitkällä aikavälillä, sillä niissä ei ole eriteltynä teknologia- ja tutkimusosastoja. Ne ovat totta työtä asiakkaiden kanssa vuosien ajan. Avoin innovointi on hyvin eritelty konsepti, yritykset käyttävät sitä eri tavalla. Tämä riippuu liiketoimintamallista ja se vaikuttaa globaaleihin, kansallisiin ja alueellisiin innovaatiojärjestelmiin. Palaan tähän vielä. Mennäänpä nyt 3D-tulostamiseen. 3D-tulostamisen sään, juuret ovat 80-luvulla. Noina vuosina sen nimi oli erilainen. Rapid Prototyping – ja se nimi muuttui vielä siitäkin ennen kuin siirrettiin 3D-tulostamista. Viimeaikainen innostus 3D-tulostamiseen liittyy siihen, että yksilöt voivat nyt tehdä 3D-tulostamista. Tämä ilmiö on paljon nuorempi, sen juuret ovat 2000-luvulla. Eli materiaaleja käytetään, jotta saadaan kerroskerrokselta uusia esineitä Tämä on eri varjoitu 3D-tulostamiselle. Ja koska tässä on additiivinen lähestymistapa, niin paljon potentiaalia siihen, että säästetään materiaaleja, energioita ynnä muuta. Tähän asti se on ollut paljon käytössä eri teollisuuden aloilla. Huippu on jo saavutettu, sitä käytetään joka päivä muun muassa ilmailualalla, tai hammaslääketieteen alalla. Sen potentiaalina on sanakaan siirtymäprosesseja, esimerkiksi jos ajatellaan uusia teollisuuden aloja, ja pitkällä aikavälillä odotetaan, että se nopeuttaa siirtymämassa tuotannosta massa kustomointiin, eli sillä on eri vaikutuksia perinteisiin teollisuuden aloihin sekä myös alueellisiin aloihin. arvoketju kometrustamisessa on hyvin hajautunut tähän asti. Tässä on kolme ryhmittymää. Systeemien tarjoajat, jotka ovat tässä yläpuolella, sitten tutkimuslaitokset ja koulutuslaitokset ja sitten ehkä ilmailuala, autoalat ja muut toimijat ja avoimen lähdekoodin instituutiot ovat tässä myös mukana ensimmäiset kolme tulosta me tavattiin niissä juurikin joita vuosia sitten. Ongelma on, että molempien täytettävänä kolme tulostaminen sekä avoin innovaatio perinteisillä aloilla eroaa melkoisesti tästä alhaalta ylös lähestymistavasta, joten on eri toimintakulttuureja, ja tässä on lähes tulkoon kyse kulttuurin enemmänkin kuin yhteistyöstä. Tässä pyrimme tiivistämään nämä eri kontekstit, eli avoin innovointi on osa sitä, että pohditaan teknisen innovoinnin strategioita laajemmalti. Se liittyy osaltaan sosiaaliseen innovointiin ja uusiin liiketoimintamalleihin. 3D tulostaminen kuuluu osaltaan digitalisoitumiseen ja teollisuus 4.0, ja se on siis vain yksi aspekti näissä eri teknologioissa, jos ajatellaan siis digitalisoitumista muun muassa 3D-tulostaminen aluetasolla on osa tätä FabLab-liikehdintää ja laajemmalti osa on tätä digitaalista valmistamista. Katson näitä FabLab-ilmiötä. Siinä ei ole kyse 3D-tulostamisesta, vaan muista teknologioista kuin esimerkiksi laserleikkaaminen sun muuta. Ja jos avointa innovointia, siinä on kyse siitä, että onko avoimella innovaatiolla potentiaalia muuttaa avoimen, alueellisen innovoinnin kehyksiä. Avoimen lähdekoolin Yhteisö on mukana molemmissa avoimessa innovoinnissa sekä myös siinä, että yksilöt käytetään yksityisesti 3D-tulosmieltä kutsutaan kapitalismin demokratisoitumiseksi. Sen juuret ovat Kaliforniassa. Eli siinä teknologian käyttö leviää tässä keskellä näette nämä yhteydet avoimen innovoinnin ja kolmen tulostamisen välillä toisuudessa. Tällä hetkellä ovat marginaalissa. Aluetasolla on yhteyksiä, jotka keskittyvät kysymykseen, joka on, ovat nämä uudet urbaanit teollisuudet, alat ja voimakkaita yhteyksiä on ruohonjuuritasolla avoimen innovaation ja komiteatulostamisen välillä. Pari minuuttia. Some selected challenges. Sitten tiettyjä haasteita ja suosituksia. Avainasemassa on lainsäädäntö ja sääntelykehys. Eli paljon toimia on globaalilla tasolla, Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla. Lähettyy kaksi aspektia ensinnäkin. Tarvitaan tasapainoa. On yksilöstä sanoa, mutta vaikea toteuttaa. Tarvitaan tasapainoa lainsäädäntökehyksen ja no se pitää tarjota kannustimia innovoinnille, suojella tietoa ja toisaalta pitää laatia kehykset, jotta tiedon kulku on sujuvampaa, joten avainasemassa asian näkökulmasta on tekijänoikeuskysymykset ja monet asiat liittyvät tähän, kuten kysymykset, jos ajatellaan, että miten patentointi voidaan tehdä helpommaksi, toisaalta avoin innovointi, avoin lähtökodin innovointi. Liikenne sanoi, että patentointi on vanhanaikainen järjestelmä, tarvitaan uusia ratkaisuja, tiedon vapaata kulkua siis. Startupeille on tässä valtavaa potentiaalia. Tähän asti on yli sadoittain yhtiöitä, jotka tukevat avointa innovointia ja sen strategioita. Osa FabLabeista, erityisesti Italiassa, ovat alkaneet tehdä työtä ilman liiketoimintamallia ja rahoitusta. Ja tällä on seurauksia muun muassa elämyille, jos otellaan 3D-tulostin kauppoja. Koulutuskysymykset ovat tässä myös tärkeässä asemassa. Erityisesti kysymys kuuluu, miten luodaan yhteys perinteiselle käsityöläistaidolle tieto materiaaleista, siltä siis tämän ja digitaalitaitojen välille. Tämä on aivan kysymys Tähän asti akateemikot ja nuoret ovat tehneet töitä verkossa ja ohjelmoinnissa, mutta pitkällä aikavälillä kysymys kuuluu, miten he oppivat käsittelemään materiaalejakin. Ja ympäristönäkökulmat ovat hyvin kiistanalaisia, kukaan ei tiedä todellakin. Ja jos otetaan tulostamista, siitä on kyllä tutkimuks, tai siis siitä ei ole vielä tutkimuksessa, otetaan elinkaarta, ja lopuksi potentiaalia on alueellisille aspekteille, kuten sanoin, työstää alueellisia innovoinnin ekosysteemejä, joilla on voimakas fokus muun muassa uudelle alueelle. Kiitos. Thank you very, very much. Kiitos oikein oikein paljon. Refelt. Ehkä voisin esittää kysymyksen. Toivon, että voitte siihen vastata. Usein sanomme, että meillä on uusi teollinen vallankumous edessämme, mutta yleensä yhdistämme tämän robotiikkaan, tämän uuden vallankumouksen. Uskotteko siis, että 3D-tulostaminen, avoin innovointi, olisiko Tämä teollinen vallankumous numero viisi. Robotik Robotics Minusta 3D-tulostus onhan näissä osa. Tai ainoastaan osa teollisuuden digitalisoitumista. Kohdassa 5 kohta 6 eivät vaikuta minusta järkeviltä. With all the revolutions. Yeah. Äh. Niin, kaikki nämä vallankumoukset. Edustaja Tamburano, teidän puheenvuoro. Salve, grazie moltissimo per questo studio. Paljon kiitoksia tästä tutkimuksesta, jota luimme tarkkaan. Me käännytimme sen italiaksikin henkilöstön kanssa. Olemme käyneet, saaneet koulutusta laserleikkaamisesta ja komediat ulostamista. Olemme käyneet kursseilla ja meillä on kysymys. Me ollaan vähän huolestuneita. Nyt ei, tällä hetkellä ei ole eurooppalaista lainsäädäntöä tämän ala eri piirteissä. Esimerkiksi laitteilla ei ole mitään sertifiointia. On pienyrityksiä, emmekä tiedä mitkä jos ja päästöjä on esimerkiksi 3D-printtauksen aikana, eikä turvallisuudesta ole määräyksiä. Ja mä tuo markkinoille laitteen, jolla lapsetkin voivat leikkiä, joten säätöllä täytyy miettiä, koska täällä voi olla kielteisiä piirteitä. Tämä koskee koneita, mutta materiaalistakaan ei ole mitään tietoa, miten näistä brittaislangoista, mitä ABSstä puhutaan, mutta emme me tiedä, mitä päästöä tai asteita voi, voisi printtauksessa tulla. Sillä esimerkiksi lääketieteen sovelluksella sillä voi olla merkityksiä. Olen itse hammaslääkäri, joten potentiaali on valtava. Esimerkiksi proteesien alueella ja myöskin kertakäyttötuotteita, joita käytetään kiertäkäyttötuotteena, mutta ei ole mitään sertifiointia näille välineille. Tässä on kuitenkin kyse kontaktista ihmisten kanssa. Sitten tämä tuotantoketju, laitteisten tuotantoketju, mikä se on? Tässä on mahdollisuuksia kiertotaloudelle, mahdollisuuksia esimerkiksi muovin talteenottoa ää, lankojen tuottamiseksi. Kuulisin mielelläni lisää tulevaisuudessa saada lisää tietää. Haluaisin kuulla äh, vastaisuudessakin tietää. Teema kiinnostaa minua. Kiitos paljon edustaja Nibler. Te olette käyttänyt puheenvuoron. Kiitos oikein paljon. Yksi kysymys vain, koska mainitsitte, että pitäisi harkita uudestaan teollisia tekijän oikeuksia. Mitä tarkoititte tällä kommentilla? Kiitos. Okei. Okay. Ja äh, As far as regulation of machinery and materials. Uh, Mitä tulee materiaalien lainsäädäntöön muun muassa, niin on täysin samaa mieltä. Meillä ei ole vielä ratkaisua. Tämä kuuluu toimijoille, toisenolle ja yhteisölle päättää, mutta pitkällä aikavälillä on hyvin vaikeaa ja ongelma on, että kun autetaan, että on vahvaa sääntelyä, ja käsitellään 3D-printtejä tavalla kuten koneita, niin avoimen lähdekoodin liikehdintä ja fablabit ovat kuolleita. siinä tekevät hyvin vaikeissa suhteissa töitä, mutta kyllä nämä ovat hyvin avoimia kysymyksiä mainitsitte. Muun muassa tämän findastin tämän hienopölyn, se on hyvin vaikea kysymys, sillä pitää löytää ratkaisu oli varma kierrätyksestä tähän asti. Keskustelu on käyty siitä, sillä tavalla, että elementit, joita 3D-tulostimme tuottavat, eivät ole käytettävissä kierrätykselle, sillä ne käyttävät lisämateriaaleja ja tuotanto ei ole niin yksinkertaista, vaan ne käytetään jätteitä. Eli toiveita on siitä, että pitkällä kaverilla kun materiaalit kehittyvät, niin kertyssä mahdollista, mutta tähän asti yhdistelmä hyvin yksinkertaisia materiaaleja johtaa jätteisiin eikä kierrätettyihin materiaaleihin. Well, European Commission. Euroopan komissio Haluaisiko komission edustaja käyttää puheenvuoron ja lisätä jotain tähän keskusteluun? Hello, good afternoon. Hyvää iltapäivää. Haluan vasta huolenaihe esille. Meillä on jo sisäisiä keskusteluita komissiossa näistä piirteistä. En voi puhua tutkimus- ja kehityspääosaston puolesta. Mä puhun sen puolesta, mutta myös muut pääosastot työskentelevät aiheen parissa ja nopeammin voin kommentoida sitä, että olemme nyt arvioimassa tilannetta, pyydämme ehdotuksia ja meillä on yksi aihe mielessä. Halusimme aloittaa projektin, jos tarvitaan sekä teknologisiin että ei-teknologisiin piirteisi standardointi, teollinen immateriaalioikeudet, lainsäädäntö. Ja haluamme 3D printtausyhteiset ja materiaalivalmistajat myöskin mukaan. Yhdessä kolmeen vuoteen olisi meidän aikataulumme projekti on avoin, paljon workshoppeja, konferensseja, tapahtumia. Olen oikein iloinen, että kaikki kiinnostuneet pääsevät paikalle ja antavat panoksia. Tervetuloa. Could introduce yourself. Voisitteko vielä esitellä itsenne ihan lyhyesti? Nimi ja tutkimuspääosasta niin oletan. Yeah, uh, my name is uh, Herman. Nimeni on Herman Estevan. Työskentelen RTD-pääosastolla teolliset uh, tutkimukset tausta 2D. Thank you very much. That's great. Kiitos oikein paljon, aivan mahtavaa. Hyvät kollegat, tutkimus on Nitren nettisivuilla käytössä, mutta käsittääkseni se on täällä myös jaettu paperimuodossa. Seuraavta kysymyksiä voidaan vielä esittää. Lähtää edelleen Refeltille. Ja näin saatte kysymyksiin ne vastaukset. Tai ette saa. Joo, kyllä saatte. Näin luvattiin minulle juuri. Ei se helppoa ole. Tämä on melko uutta aluetta. Todellinen vallankumous numero viisi. Ei kukaan sanonut muu näin. No kyllä se nelonenkin riittää. Kiitos. Kiitos oikein paljon tämän päivän esityksestä ja kaikille teille kiitokset, että olitte loppuun asti täällä kanssani ja muiden. Tapaamme huomenna täällä yhdeksältä. Kiitos paljon. Thank you.